Ja, wir nehmen unsere Beratungen wieder auf. Jatkamme kokousta nyt. Tänä aamupäivänä puhuimme tilintarkastus, tai tänä iltapäivänä puhumme tilintarkastustuomioistuminen erityiskertomuksesta. Ja esittelijänä Jens Kajer, Rova Kaljulaits on täällä edustajana tilintarkastustuomioistuimesta. Ajattelin, että aloitamme heti sillä tärkeimmät tekijät ovat täällä jo, joka tapauksessa paikalla. Rova Kaljulais, olkaa hyvä. Madam Chairman, Hyvä puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsen, jäsenet, hyvät kollegat. Tämä tuomioistuimen erityiskertomus on otsikoitu, ovatko rahoitusvälineet menestyksekkäitä ja lupaavia maaseudun kehittämisen välineitä. Tämä keskittyy siis rahoitusvälineisiin, laina- ja takurahastoihin. Aikana, jolloin julkiset taloudet ovat paineen alaisena, on erityisen tärkeää saada aikaan enemmän investointeja vähemmällä julkisella taso, ta, rahalla. Rahoitusvälineenä on potentiaalia parantaa vähäisen julkisten varojen käyttöä luomalla enemmän investointeja samalla budjetilla. Rahastojen odotetaan käyttävän uudelleen aluksi kohdennettuja rahoja, eli niillä pitäisi olla uudistuvuusvaikutusta. Lisäksi niiden pitäisi lisätä investointeja haukottelemalla julkista tai yksityistä rahaa, eli niillä pitäisi olla vipuvaikutus. Vuosien 2009-2014 välillä jäsenvaltiot perustivat 11 takuurahastoa ja kolme lainarahastoa. Niihin investoitiin 700 miljoonaa euroa. Ja nyt uudella ohjelmakaudella Euroopan komissio haluaa jäsenvaltioiden investoimaan kaksinkertaisesti kesken, keskeisiin investointialueisiin. Meidän kysymyksen kuuluivat, olivatko rahoitusvälineet hyvin laadittuja ja pääomitettua tällä jo ohjelmakaudella, suoritavatko ne hyvin ja viimeiseksi, onko uudella kaudella otettu huomioon tarvittavia parannuksia? Me huomasimme rahoitusonen laadinnasta ja pääomittamisesta, että ei ollut perusteltu hyvin näiden rahoitusvälineiden perustamista tällä ohjelmakaudella. Lisäksi komissiolta puuttuu johtajuutta rahoitusvälineiden hyvää hallinnointia varten. Ohjelmointikehystä ei ollut valmisteltu tarpeeksi hyvin. Rahoitusvälineet maaseudun kehittämistä varten olivat sellaisia, että niistä ei tiedetty tarpeeksi. Lisäksi tällä alueella ei ollut tarpeeksi tarvetta rahoitusvälineille. Ja lisäksi muodollisia puutearvioita ei saatu mistään näistä tarkastetusta jäsenvaltioista. Jossakin tapauksessa rahoitusvälineet pystyivät pystyivät helpottamaan määrärahojen vapauttamista koskevan säännön täytäntöönpanoa, eli N plus 2 säännöt. Koko määrä pystyttiin siis maksaa rahastoon etukäteen ja kertynyt korko on satunnista voittoja jäsenvaltioille. Nämä maksut, niitä käsitellään aiheutuneena menoina heti kun rahat on siirretty rahastoon, mutta eivät ole vielä tulleet tuensaajille, tulleet tulensa, tuensaajille. Eli on siis hyväksyttävissä, jos lainavarahasto antaa takuita, tai takurahasto antaa takuita vain siinä määrin, kun, kun jos, jos se ylittäisi maksetun pääoman, mutta tällaista riski, tämmöinen riskiarviointi ei tietysti ole järkevää. Nämä puutteet johtivat rahoitusvälineen pääoman merkittävän ylimitoitukseen, 421 e- miljoonaa euroa maksettiin näihin 11 takuurahastoon. Me arvioimme, että kaikki nämä takuut, e, noin 250 miljoonaa euroa, olisi pystytty hoitamaan maksitulla pääomalla, joka olisi ollut vain 50 miljoonaa euroa. Me arvioimme, että takaurahastojen pääoma oli siis yliminoitettu ainakin 370 miljoonalla eurolla. Me usein kuulemme, että rahoitusvälineen tulisi saada aikaan enemmän vähemmällä. Itse asiassa ne saivat aikaan vähemmän enemmällä. Nyt haluaisin kertoa teille, miten rahoitusvälineet ovat suoriutuneet tähän mennessä uudistuvuus- ja voippuvaikutuksen suhteen. Tuottavatko ne parempia tuloksia esimerkiksi perinteisiin avustusjärjestelmiin verrattuna rahoitusvälineen pitäisi tuottaa etuja uudistuvuus- ja vipuvaikutusten kautta. Eli rahoituks, rahoitukselta odotetaan, että käytetään jo kohdennettua rahoja uudelleen, eli käytetään uudistuvuusvaikutusta, e, ja sitten pitäisi houkutella lisävaroja, eli pitäisi tuottaa vipuvaikutusta. 31. joulukuuta 2013 vain 45 prosenttia 700 miljoonan euron rahoitusvälineistä oli itse asiassa maksettu loppusaajille, siis sekä laina- että takurahastoissa. Takurahastojen kohdalla siis uudistuvuusvaikutus oli 0,57, se on riittämätön. Tavoite kuerroin oli 2 ja 12,5 välillä. Laina rahastoissa tämä uudistuvuusvaikutus oli vain 0,75 Lietoinen Latvian kohdalla. Sekin oli siis liian alhainen, eikä jäsenvaltiot tehneet tarpeeksi vipuvaikutuksen saavuttamiseksi. Me siis olemme tehneet sen johtopäätöksen, että rahoitusvälineet eivät ole ö, tuottaneet tarpeeksi uudistuvuus- ja vipuvaikutusta. Ja tämä johtuu osittain täytäntöpanon myöhästymisestä. Alhainen kerrannaisvaikutus liittyy myös näiden rahoitusvälineiden ylimitoitettuun pääomaan. Ei komissio eikä jäsenvaltiot ole ottaneet kunnon valvontajärjestelmää käyttöön ja antaneet luotettavaa tietoa osoittaakseen, että välineet ovat saavuttaneet nämä vipuja uudistuvuusvaikutukset. Lisäksi rahoitusvälineet on laadittu niin, että julkisella rahalla voitaisiin käyttää enemmän toista julkista rahaa, eli avustuksia, eikä ne eivät ole olleet vaihtoehtona avustuksille. Kaikissa näissä rahoitusvälineissä 2007-2013 tilintarkastustuomioistuin on todennut, että vain apurahan hakijat pääsivät tämän rahoituksen piiriin. Eli siis omaa investointia oli tänä rahoitusvälineen rahaa ja loput olivat avustusta, mutta EUn, ei, EUn talousarvion ei pitäisi olla ainoa taho, joka kantaa riskit missä tahansa hankkeessa. No, toi, äh, antaako, tuoko tämä uusi ohjelmointokausi tarvittavia parannuksia? Me siis analysoimme pelkästään 2007-2013 ohjelmakautta, mutta katsoimme kuitenkin myös sitä, onko tässä uudessa puitteistossa parannuksia. Huomasimme, että muutamia on tullut, esimerkiksi pakolliset etukäteisarvioinnit kaikissa välineissä, ja sitten käyttöön, käyttöön otetut maksut on linkitetty rahastojen suorituskykyyn, mutta meillä on myös huolenaiheita, nimittäin ylimitoitetun pääoman riski on edellään olemassa, ja suorituskyvyn ehdollisuudet eivät ole ehdollisuutena rahoitukselle. Kaiken kaikkiaan tilintarkastustuomioistuin siis teki sen johtopäätöksen, että rahoitusvälineet eivät ole olleet menestyksekkäitä maaseudun kehittämisen alalla. Ja vaikka uudella johdelmakaudella ne voivat olla lupaavia, tarvitaan huomattavasti ponnisteluita, jotta niitä tulee menestyksekkäitä. Olen hyvin tyytyväinen komission ja sen Houkarin aloitteisiin rahoitusvälineen intensiivisemmistä käy- käytöstä, mutta haluaisin ehdottaa, että ei tarvita lisää rahoitusvälineitä, vaan parempia rahoitusvälineitä. Kiitos paljon. Ah, Kiitos. Tämä on todella tärkeää. Tilintarkastustuomioisten erityiskertomus haluaisin onnitella siitä meidän olisi pitäisi saada se jo aikaisemminkin meidän mietintöjen kannalta nyt herra Kajer sitten. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin myöskin onnitella tilintarkastustuomioistuimen edustaja Rova Kaljulaidia ja koko hänen tiimiään. Muistan hyvin tarkkaan, kun puhuimme tuosta keskipitkästä rahoituskehyksestä ja me talousarvion valvontavaliokunnan kuntana johon sekä minä, Inge Gressle, minä että Inge Gressle kuuluimme tuolloin, me sanoimme, että nyt tarvitaan enemmän vähemmillä varoilla. Se oli siis jo silloin totta. Tämä oli, on yksi puoli tässä. Ja nyt sitten toinen puoli on se, mitä tästä opimme ESI-rahastojen suhteen ja sellaisten rakenteiden suhteen, joita mahdollisesti on myös ESI-rahastoissa. Rova Kaljulait esitteli jo kertomuksen, joten minun ei tarvitse sitä enää nyt esitellä kattavasti. Me olemme todenneet, että edellisellä kaudella 700 miljoonaa euroa maaseudun kehittämisen alalla yksinään on sijoitettu tällaisiin rahoitusvälineisiin ja tilintarkastustuomioistuin on katsonut niiden, näiden välineiden suorituskykyä, mutta myös sitä, miten, miltä säännöt näyttivät ja voitaisinko ehkä parantaa asioita tällä käynnissä olevalla ohjelmakaudella. Ranskassa, Kreikassa, Lietuassa, Romaniassa ja Italiassa tutkittiin sekä laina- että takuurahastoja – tehtiin desktop-tarkastuksia myös Latviassa ja Bulgariassa. Tulos on, että rahoitusvälineet eivät ole menestyksekkäitä. Talousarvion valvojana voin tietysti lohduttaa itseäni sillä, että ainakaan raha ei ole kadonnut, eikä rahaa ole myöskään haaskattu, mutta kuten Rova Kaljulait sanoi, noin 100 prosenttia liian paljon on laitettu näihin rahastoihin ja ne on jäädytetty näissä rahastoissa, eikä ne ole siis käytössä muiden poliittisen tavoitteiden saavuttamista varten. Eikä se tietenkään kuulu asianmukaiseen varainhoitoon, eli on käytetty liikaa pääomaa, eikä tätä pääomaa ole käytetty Eli rahastoihin on laitettu liikaa pääomaa, sitä ei ole käytetty ja sillä on eri syitä. On valiteltava sitä, ja olen tässä samaa mieltä tilintarkastustuomioistuimen kanssa, että rahoit, rahoitusvälineiden säännöt eivät, eivät ota huomioon maaseudun kehittämisen erityispiirteitä, vaan on katsottu oikeastaan vain kohesiorahastoista mallia. Ja meidän pitää todellakin käsitellä tätä, miten siis nykyisellä ohjelmakaudella voitaisiin muuttaa asioita, miten voimme parantaa tilannetta ja miten voimme tehdä näistä säännöistä vielä asianmukaisempia. Jos rahat ovat rahastossa, ne ovat jo lähteneet varojen antoilta, siis katsomatta siihen, onko rahalla tehty jotain vai ei. Jäsenvaltiot ovat tietenkin saaneet korkoja, ja tietysti nämä, tämä N plus 2 sääntö, eli määrärahojen vapauttamissääntö, N plus 2 siis määrärahojen antamisen jälkeen olemme kuitenkin nähneet, että riski tällaisissa rahoitusvälineissä, niin niiden hankkeissa on pelkästään julkisella taholla, koska ei ole yhteisrahoitusta. Ja kuten Rouva Kaljulait sanoi, tämä, nämä ongelmat johtuvat myös ylimitoittamisesta pääomapuolella. Tämä johtaa siihen, että ei ole uudistuvuusvaikutusta yksityistä pääomaa siis ei ole saatu liikkeelle, eli vipuvaikutus, jota rahoitusvälinen pitäisi tuottaa, ei ole toteutunut sellaisenaan. Eli loppujen lopuksi täytyy sanoa, että tämä ei ole toiminut. Poliittiset seuraukset minun mielestäni ovat, että pitäisi pitäisi lopettaa se, että pidetään rahoitusvälineitä talousarviopolitiikan kraalin maljana, joka ra- ratkaisisi kaikki ongelmat. Pitäisi siis katsoa, miten eh, paljon pääomarahoitusvälineet tarvitsevat, jotta ne voivat ratkaista ongelmia. Tämä pitää määritellä tarkkaan. Ja me tarvitsemme lisäksi kannustimia eh, rahoitusvälineiden käyttöön avustusten sijaan. Yhteiset maaseutualueilla ovat tottuneet avustuksia, avustuksiin ja ehkä he eivät nyt yhtäkkiä sitten mielly näihin takaisin maksettaviin lainoihin. No sehän on nyt selvä, mutta pitäisi siis lisätä kannustimia käyttää rahoitusvälineitä ja komission pitää ottaa johtajuus tässä asiassa komission pitäisi määritellä kohdennettuja tai hyvin määriteltyjä tavoitteita sekä vipuvaikutukselle että uudistuvuusvaikutukselle. Me tarvitsemme myös määrä, anteeksi siis siirtymäajan sääntöjä ja loppuajan sääntöjä sille sitten, kun rahoitus lopetetaan. Pitäisi myös määritellä, mihin hankkeisiin käytetään avustuksia ja mihin rahoitusvälineitä. Minä varovaisesti kannattaisin rahoitusvälineitä. Ne voi, niillä voi olla hyviä vaikutuksia, mutta tämä kertomus, ja tämän takia kertomus juuri onkin hyvä, osoittaa, mi, missä on tullut ongelmia, ja nyt komissiolla olisi mahdollisuus parantaa asioita. Uskon, että kannattaisi lähitulevaisuudessa katsoa, onko tilanne maaseudun kehittämisen rahoitusvälineissä tällä ohjelmakaudella parantunut. Kiitos. No onhan tämä tietysti ö, jotenkin ö, järkyttävää nähdä tämä näin selvästi nyt. Ehkä Euroopan komissio voisi saada nyt puheenvuoron ennen kuin otamme uusia kysymyksiä. Täällä on komission edustajana Erlongo, johtaja maaseu, äh, maatalousyksiköstä. Hän saa ensiksi puheenvuoron. Kaljulait. Arvon puheenjohtaja, arvon kaljulait ja hyvät jäsenet. Haluaisin kiittää tilintarkastustuomioistuimia ja Euroopan parlamenttia niiden havainnoista ja suosituksista – Komissio on hyväksynyt kaikki ne suositukset, joita Grindrexas-tuomioistuin on esittänyt, jotta voitaisiin parantaa rahoitusvälineen toimintaa. Haluaisin niin ikään korostaa sitä, että osa näistä suosituksista on jo otettu huomioon ja toteutettu. Komissio ymmärtää sen, että IEFD vuosina viime kaudella oli aika uusi väline tämä EAKR, ja sillä on ollut vaikutus rahoitusvälineen käytössä ja hyödyntämisessä. Olisi myös muistettava, että rahoituskriisi on vaarantanut tämän rahoitusvälineen mahdollisen hyödyn, koska aika monet jäsenvaltiot havaitsivat, että niillä on vain rajallinen määrä investointikapasiteettia. Tilintarkastustuomioistuin on todennut, että jäsenvaltioita tulisi rohkaista ja kannustaa käyttämään rahoitusvälinettä tehokkaammin hyödyksi. Komissio onkin ö, ottanut käyttöön suotuisammat ehdot vuosille 2014-2020 ja rahoitus, ö, lainsäädäntö ö, puitteista on myös suotuisampi. Meillä on muun muassa mahdollisuuksien ennalta rahoitusta Meillä on erilaisia ALVn kelpoisuusehtoja, pää, käyttöpääoman kelpoisuusehtoja ja muitakin välineitä, joita olemme ottaneet käyttöön. Tilintarkastustuomioistuin pyytää komissiota parantamaan rahoitusvälineen laatua niin, että ylikapitalisointia voidaan välttää. Olemme ryhtyneet jo toimiin toteuttaaksemme tämän, ja ex-ante-arvioinnista on tehty pakollinen. Meillä on myös maatalous, rahoitus, välineen ex-ante-arvioinnista, tai sitä valmistellaan tällä hetkellä. Tämä ylikapitalisointi on asia, joka liittyy siihen, että rahoitusvälineet otetaan vähitellen käyttöön suorituksen perusteella ja valvonnassa halutaan kiinnittää huomiota avain performanssikysymyksiin. Haluamme myös antaa opastusta jäsenvaltioille rahoitusvälineen käyttämisestä ja haluamme perustaa riittävän hyvät normit ja standardit. Aloit- Komissio on myös toteuttanut intensiivistä äh, tiedotuskampanjaa tämän välineen äm, käytöstä eri maaseudun kehityskomiteoissa ja verkostoissa ja kahdenvälisissä kokouksissa jäsenvaltioiden kanssa. Olemme myös järjestäneet koulutusta, olemme äh, lisänneet toimintaa ja olemme omaksuneet kattavia suuntaviivoja. Meillä on myös yhteisymmärryspöytäkirja komission ja IAB äh, välillä – Ähm, tarkoituksemme on tehdä parempaa yhteistyötä, jakaa kokemuksia ja se on yksi erittäin tärkeä elementti. Vuoden 2014-2016 työohjelma on hyväksytty ja Euroopan investointipankki on jo tarjonnut ensimmäisen takuujärjestelmän jäsenvaltioille. Äh, se esiteltiin maaliskuussa 2015. Meillä on yhtenäiset ohjeet ja rahoitusvälineen välinettä koskeva foorumi vuosille 2014 ja 2020. Me järjestämme rahoitusvälineestä ensimmäisen eurooppalaisen konferenssin, tai se oikeastaan jo järjestettiin Dublinissa vuonna 2015 kesäkuussa. Siellä oli yli 200 edustajaa ja siellä oli kaikki maaseudun tärkeimmät edustajat. Tulemme järjestämään jo erässä toisessa pääkaupungissa tai pääkaupungeissa lisää vastaavia konferensseja. En nyt näistä muista aloitteista aio puhua, mutta niitä on pitkä lista. Siirtymäkauden sääntöjen ongelma on otettu huomioon. Meillä on nyt uusia sääntöjä ja siirtymäkauden säännöt vuosille 2007-2013 on hyväksytty. Vuosien 2014-2020 kaudesta keskustellaan ähm, jäsenvaltioiden kanssa. Keskusteluja käydään aikanaan ja tuolloin otetaan huomioon tämän hetkisen tilinpäätösprosessin läksyt ja opit. Johtopäätös Vuoden 2014-2020 oikeudellinen puitteisto ja ne e, aloitteet, joihin komissio on ryhtynyt, tulevat ottamaan huomioon tilintarkastustuomioistuimen suositukset. Komission tavoitteena on kaksinkertaista rahoitusvälineen käyttö. On kuitenkin tärkeää korostaa, hyvä puheenjohtaja, sitä, että Tämän välineen ja täytäntöönpanomekanismin käytöstä päättävät jäsenvaltiot. Kiitos. Ja, vielen Dank. Darf ich einfach mal... Kiitos paljon. Haluaisin vielä kysyä, mikä analyysinne on sen suhteen, mitkä syyt ovat sille, että tämä rahasto on saanut liikaa pääomaa eikä vipuvaikutus ollut ollut rahasto on täysin hyödytyn. Komission olisi pitäis, pitänyt huolehtia siitä, ettei tällaista tapahdu. Oletteko tehneet jotain tällään tämän draaman estämiseksi, joka tässä nyt tulee näkymään? Kiittäisin vastauksesta heti. Yes, thank you very much. As I said. Kiitoksia. Niin kuten sanoin puheenjohtaja, otimme käyttöön uudet säännöt uudet lainsäädännölliset puitteet. Nyt on aivan mahdotonta joutua tällaiseen liialliseen pääomatilanteeseen, koska ensinnäkin meillä on ex ante arvioinnit koskien näitä tarpeita. Jäsenvaltioiden on siinä yhteydessä osoitettava, kuinka paljon ne tarvitsevat pääomaa näitä rahoitusvälineitä varten. Sitten toisekseen tästä rahoitusvälineestä tai rahastoon siirtäminen tehdään portaittain varasto, rahaston käytön mukaisesti, eli ei yhtäkkiä laiteta kaikkia rahoja samaan säkkiin, vaan asteittain sitä sitten täydennetään sitä mukaan, kun, kun tätä rahoitusvälinettä käytetään. Kiitoksia. Seuraavaksi esittelee Jens Kajara. Kiitos kaksi seikkaa, jotka herra johtaja Longo sanoi. Ne ovat keskeisiä seikkoja ja kaksi asiaa auttaisin juuri näissä kahdessa kohdassa. Nyt minulla on oikeastaan neljä kysymystä. Jos täällä vielä tänään keskusteltu. Onko komissio kykenevä tekemään arvioita – Onko siellä mahdollista tehdä arvioita, onko näissä säännöissä siis määritelty joku mekanismi, jonka avulla tällä ohjelmakaudella voitaisiin sääntöjä vielä sopeuttaa, jos nähdään, että heikkouksia on, uusissa, on uusia heikkouksia tai vanhat ongelmat ovat jatkuneet. Toinen kysymys. Olen oikeastaan nyt melko kilttikomission komission suuntaan Tällaisissa asioissa me olemme aina traagisessa tilanteessa. Me puhumme nyt näinä päivinä kreikkalaisista tragedioista ja on tämmöinen yksi satu kreikkalaista Skyllästä. Skyllä on sellainen riittämätön sääntöjärjestelmä, jossa, joku, jo, jossa jotakin menee va- automaattisesti pieleen ja sitten karyptis on se tilanne, jos sääntöjä tiukennettaisiin ja silloin te ottaisitte myös tilintarkastustuomioistuimen suositukset huomioon ja tätä minäkin olen suositellut. Tätä, tämä saatettaisiin nähdä byrokratian lisäämisenä ja jos sääntöjä tiukennettaisiin, rahoitusvälineen käyttö ehkä olisi vähemmän houkuttelevaa. Onko teillä tietoa siitä, että rahoitusvälineiden käyttö olisi tällä ohjelmakaudella noussut vai onko se laskenut? Kolmas kysymys menee oikeastaan meille kaikille, menee, on meille kaikille, mutta myös tilintarkastustuomioistuimelle miten me voimme ratkaista nämä ongelmat vastuuvapausmenettelyn, vuosittaisen vastuuvapausmenettelyn puitteissa. Jos me saamme nyt oikeat tuet, niin me näemme, miten suuri osa maaseudun kehittämisen rahoista menee varoitusvälineisiin. No tietysti, jos varat on kohdennettu, niin se tarkoittaa, saattaa tarkoittaa sitä, että tämä raha on parkkeerattu johonkin rahastoon. Ei vaan, minä puhun tässä nyt niistä varoista, jotka on todella käytetty. Voimmeko me valvoa tätä ja saammeko me tiedot sellaisessa muodossa tuomioistuimelta, että me voimme arvioida tilanteen? Niin minulla oli vielä neljäs kysymys, mutta itse asiassa nyt unohdin sen. Ihan hetkinen vaan, yritän muistaa. No ei, siinä olikin kaikki kysymykseni. Eera Lanko nyt Kreikan mytologiasta ja muista kysymyksistä. Olkaa hyvä. Oui, madame la présidente. Niin, puheenjohtaja. Niin, jos täällä tulee suurempia ongelmia, niin pyrimme puuttumaan ja korjaamaan ongelman ja sopeuttamaan lainsäädännöstä puitetta, mutta se tietenkin merkitsee, että muutetaan perussäädöstä, eli tarvitaan tämän parlamentin ja tietenkin neuvoston apua. Minun mielestäni meidän on erityisesti vältettävä tämä tragedia ja toimittava vahvien suuntavien mukaisesti. Me uskomme, että tämä foorumi Kompass on varsin vahva väline, jolla voidaan välttää katastrofit. Olemme investoineet tähän välineeseen paljon ja uskomme, että voimme kyllä valvoa tilannetta ja pysyä tilanteen isäntänä. Emme halua hallinnollisia kustannuksia purkaa, vaan haluamme helpottaa tätä, näitä käytäntöjä. Siksi olemme suunnitelleet malleja, joita jäsenvaltiot voivat käyttää. Ne on luotu yhdessä kumppanuudessa Euroopan investointipankin kanssa. Se on merkittävä asiantuntija, se on tehnyt työtä meidän kanssamme. Olemme valmiita toimittamaan jäsenvaltioille valmiita tehokkaita ja varmoja malleja käytettäväksi. Me tietenkin työstämme hyviä käytäntöjen, teemme työtä hyvien käytäntöjen pohjalta ja sitten me myös raportoimme rahoitusvälineiden käytöstä. Tätä raportointia vielä vahvistetaan ja otamme käyttöön täsmällisen valvontamenettelyn. Toivomme, että voimme antaa tyydytyksen näihin esityksiin, mitä Gajer pyysi, niin että voimme todella selkeällä tavalla esittää nämä tiedot ja näin saatte järjestelmällisesti riittävät tiedot siitä, kuinka rahoitusvälineitä käytetään. Kiitoksia. Kollegi Czarnecki, bitte. Kollega Czarnecki seuraavaksi, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia kovasti tästä, kovasti tästä esityksestä. Gajerilla oli neljä kysymystä. No, kaikeksi onneksenne minulla on vain yksi. Te puhuitte Dublinin konferenssista. Te kerroitte meille seuraavan konferenssin suunnittel- suunnittelusta. Voitteko täsmällisemmin kertoa, missä tämä konferenssi järjestetään? Kiitos. Kiitos tästä kysymyksestä. Dublinin konferenssi oli hyvin tärkeä paikalliskonferenssi. Se oli ensimmäinen tässä konferenssisarjassa. Seuraavat kokoukset ovat Riikassa, Itävallassa eli Viinissä ja viimeinen sitten Barcelonassa tai Italiassa. Se riippuu hieman siitä, miten jäsenvaltiot voivat tukea meitä konferenssin järjestämisessä mutta näiden kolmen konferenssin jälkeen järjestää vielä muitakin konferensseja, joita me tällä hetkellä suunnittelemme. Me yritämme kattaa mahdollisimman pali- hyvin paikallisulottuvuuden ja ottaa mukaan kaikki maaseudun kehittämisen politiikan toimijat näihin keskusteluihin. Komission jäseneni sanoi Dublinin konferenssissa yhden tärkeän lauseen rahoitusvälineestä. Hän sanoi, että me olemme nyt hyvin suurien mahdollisuuksien kynnyksellä. Voimme luoda työpaikkoja ja kasvua näin. Kiitos. Seuraavaksi kollega Schulz predsednica. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin minäkin kiittää esittelijää hänen hyvin tekemästään työstä. Haluan kiittää tilintarkastustuomioistuinta hyvin tehdystä analyysistä. Tämä tärkeä analyysi osoittaa, että rahoitusvälineet eivät ole onneet menestyksekkäitä tällä kaudella. Tilanne osoittaa sen, että muutoksia on tehtävä. Siksipä haluaisinkin korostaa kolmea seikkaa. Ja minulla on myös kolme kysymystä. Tämä on nimittäin tärkeä asia. Minä olen sitä mieltä, että meidän täytyy varmistaa se, että suunnittelumme on jatkossa parempaa niin, että emme kuormita rahoitusta. Kuka on vastuussa tästä asiasta? Olen erittäin tyytyväinen uuden ohjelmakauden pakollisiin arvioihin, ja jotta voidaan saavuttaa tavoitteet, meidän täytyy pitää huoli siitä, että arviot ovat realistisia ja laadukkaita. Haluaisin tietää, onko työtä tehty tältä osin, miten jäsenvaltioiden välinen yhteistyö sujuu? Ja onko teillä jo ohjelmia paikallaan, joiden avulla näitä arvioita voidaan tehdä? Seuraava vaihe olisi se, että helpotettaisiin rahoitusvälineiden käyttöä, parannettaisiin niiden kysyntääkin niin, että niitä käytettäisiin enemmän ja mielestäni meidän tulisi tehdä enemmän, jotta nämä välineet olisivat vetovoimaisempia kuin esimerkiksi vaikkapa apurahat. Ja lopuksi haluaisin puhua vielä tästä vipuvaikutuksesta. Tässähän on meillä uusi, uusi raho, lainsäädännöllinen puite, mutta se ei vielä edellytä privaattisektorin mukaantuloa. Tämä johtaa rahoituksen kaksinkertaistamiseen, nimittäin jos siitä tulee pakollista. Kiitos. Herra Longo, Herra Longo, voi vastata, olkaa hyvä. Oui, alors, uh... Nyt niin tästä ensimmäisestä asiasta, eli näistä ex-ante-arvioinneista. Olemme laatineet tällaisia antavia asiakirjoja. Esimerkiksi yksi aiheesta, josta on paljon keskusteltu Dublinissa, koski juuri sitä, kuinka voidaan laatia ex ante arviointi, joka on vakavasti otettava ja syvällinen. Minulla on täällä yksi kopio asiakirjasta, jossa teitä kiinnostaa. Siitä voidaan nähdä, millä tavalla tätä ennalta arviointia, ex ante arviointia toteutetaan, mutta teemme tiivistä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa ja meillä on konkreettista kokemusta ja näin kokemuksia siirretään maista toiseen ja alueelta toisille tarvittaessa. Tekin sanoitte, että pyrimme siihen, että meillä olisi sellaisia rahoitusvälineitä, jotka voivat olla edunsaajille houkuttelevia ja helposti saatavilla on aivan selvää, että yksityiset kumppanit ovat meille prioriteetti. Näin ollen teemme kaikkemme, jotta saamme nämä yksi, yksityiset välikädet mukaan tiedon levittämiseen ja rahoitusvälineiden toteuttamiseen. Tähän me pyrimme ja uskon, että siinä onnistumme. Sitten vipuvaikutus. No se on tietenkin merkittävää laatuun vaikuttava tekijä. Sehän liittyy myös siihen, kuinka mukaan saadaan muuta kuin julkista pääomaa. Näin saadaan lisäresursseja näihin tehtäviin toimiin. Tästä syystä olemme nyt tutkimassa tilannetta ja rohkaisemassa eri toimijoita EIPn avustuksella – Pyrimme siihen, että saamme mukaan yksityisiä rahoituslaitoksia, jotka voisivat olla mukaan näihin rahoitusvälineihin. Ja ehdot ovat yksityisille sijoittajille houkuttelevia, mutta erityisesti ne ovat hyödyllisiä ja näitä julkisia päämääriä ajatellen, joten voin luvata teille, että kyllä meillä, meillä kiinnitetään suurta huomiota näihin asioihin on aivan selvää, että yksityissektorin osallistuminen ja vipuvaikutus riippuu myös rahoitusvälineiden soveltamisalasta ja toimintatavoista, joten ei voida sanoa, että meille tulee viiden tai kolmen tai 2 prosentin vipuvaikutus. Se vähän riippuu, miten mikäkin rahoitusväline toimii. Tästä syystä me emme voi etukäteen vahvistaa mitään tiettyä kohdevipuvaikutusta rahoitusvälineiden osalta, vaan jäsenvaltioiden on annettava toimia ex-antearvioiden kohdalla ja päätettävä, mihin tavoitteisiin ne pyrkivät. Kiitoksia. Ja Jens on nochmal. Jens Kaja saa vielä puheenvuoron. Ensiksi tästä herra Longon viimeisestä puheenvuorosta, niin todellakin, tätähän minäkin juuri sanoin poliittisissa suosituksissani, etukäteisarvioinnissa pitäisi jo määritellä, että, että tyydyttävä vipuvaikutus olisi saatavissa. Näin ei vaikuta ollen. kun katson näitä lukuja, niin 0,5 hän oli ensimmäisellä ohjelkaudella ollut jo sinänsä saavutus, jos nyt olen vähän ironinen. On hienoa, että ollaan optimistinen komissiossa, mutta valitettavasti joskus tulokset eivät sitten todellakaan näytä niin optimistisilta. Eli meidän pitäisi todella tehdä tiivistä yhteistyötä. Minä ainakin aion vastuuvapausmenettelyissä tulevaisuudessa katsoa tätä tarkasti. Onko siis tullut edistystä? Neljäs kysymykseni itse asiassa nyt tuli mieleen, Nimittäin Rova Kaljulait puhui näistä jäädytetyistä varoista rahastoissa. Mitä näille varoille tapahtui viime ohjelmakauden lopulla? Minulla on olettamus siitä, mitä saattaisi olla tapahtunut, mutta haluaisin kuulla tämän komissiolta. Ja herra Lonko ei yhteen kysymykseen vielä vastannut, nimittäin voidaanko jo sanoa, onko tällä ohjelmakaudella rahoitusvälineen käyttö maaseudun kehittämisessä kasvanut vai onko tilanne samanlainen kuin edellisellä ohjelmakaudella? Se kiinnostaisi minua, sillä se kuuluu tämän poliittiseen arviointiin siitä, käyttävätkö tuen saajat tällaisia välineitä vai ei. Niin minäkin haluaisin jatkaa tästä Kairin kysymyksestä, nimittäin mitä tapahtuu näille jäädetetyille varoille? Nimittäin tässä kertomuksessa sanotaan, että jos varoja ei käytetä, niitä voidaan ohjelmoimatta käyttää muisiin, muihin tarkoituksiin, muuhun tukeen. Tässä on kyse vähintään 150 miljoonasta eurosta. Oli siis järkevää sanoa, että, että näet, että käytetään nää, tätä N plus 2 sääntöä ja sitten ei kuitenkaan rahoiteta sitä, mitä on alun, alun perin aiottu. Nämä takaportit me, me emme, me olemme nämä itse luoneet, mutta jos näin tehdään, niin eihän silloin meitä voi enää kukaan auttaa. Kiitoksia. Voisin vielä toistaa tästä liiallisista pääomista eli jäädytettyistä varoista, joita koimme viime kaudella. Nyt olemme siis muuttaneet säännöt, oikeudelliset puitteet. Jos nyt vaikka 500 miljoonaa euroa laitetaan takuurahastoon, niin asteittain näitä siirretään tähän 500 miljoonan rahaston aloitetaan esimerkiksi 50 miljoonan siirrolla. Sitten kun 50 miljoonaa on käytetty tämän jälkeen, voidaan tehdä vielä seuraavan 50 miljoonan euron siirto, mutta niin kuin aikaisemmalla kaudella ei voida yhdellä kertaa laittaa tätä 500 miljoonaa Takurahasto Näin vältetään tämä ilmiö, johon törmättiin viime kerralla. Kuten sanoin, tavoitteenamme on kaksinkertaistaa rahoitusvälineiden määrä verrattuna edelliseen kauteen. Ponnistelemme tässä ankarasti ja toivomme, että saamme tämän tota- toteutettua Tämä edellyttää yhteistyötä jäsenvaltioiden taholta, erityisesti eh, poliittista tahtoa. Siksi toivomme, että jäsenvaltiot voisivat eh, paremmin tutustua näihin välineisiin. Ne saattavat vaikuttaa ensin hallinnollisesti kovin hankalilta rakentaa, mutta olemme tietenkin täysin vakuuttuneita siitä, että että tulokset ovat merkittäviä. Olemme sitä mieltä, että näiden ponnistelujen kautta ja avun kautta, jota tarjoamme jäsenvaltioille, voimme kyllä tässä tiettyä menestystä saavuttaa. Toivon, että vastasin nyt kaikkiin kysymyksiin. Ehkä yksi vielä puuttuu. En ymmärtänyt, mitä tapahtui näille varoille, jotka ovat edelleen rahastossa. Ja Paljonko on rahoitettu siis? Niin, jos takuurahastoa esimerkiksi 2007-2013 kaudella on käytetty, tai se on kokonaan käytetty, niin tämä takuurahasto, se, se, se voi vielä jäädä olemaan loputtomasti määräämättömäksi ajaksi. Sitä siinä jäsenvaltiossa ja alueella, jossa se on perustettu. Eli rahasto edelleen jatkaa elämänsä myös tuon kauden päättymisen, ohjelmakäyden päättymisen jälkeen tietenkin sillä ehdolla, että sitä todella on käytetty. Jos, jos kyseessä taas on ollut vain varojen jäädyttäminen, niin sitten sitä ei voida julistaa kustannuseräksi ja näin ollen näitä varoja ei voida jättää jäsenvaltioon. Nyt olemme kauden lopulla, joten emme tiedä, hyvä puheenjohtaja, kuinka suuri osa näistä varoista jää ja kuinka, mon, kuinka suurta osaa ei ole käytetty, joten sitä ei voida julistaa kustannuseräksi, koska nämä meno, nämä kustannusilmoitukset koskien tätä kautta, joka päättyi 31. joulukuuta 2015, niin, niin sitten vasta ne alkavat tulevaan, joten ehkä 12 kuukauden jälkeen voidaan vasta kertoa, mikä tilanne on, eli ohjelmien päättämisen jälkeen. En kyllä ymmärtänyt tätä. Ehkä Rova Kaljulait voi selittää se minulle niin, että ymmärrän. Thank you. I... Kiitos. Minun täytyy sanoa, e- että tilintarkastustuomioistuimelle ei ole myöskään täysin selvää, mitä tapahtuu, kun rahasto suljetaan. Jos takurahastoa on käytetty, niin sitten varat siirretään. No, tukisin tätä, mutta mitä tarkoittaa se, että takurahasto on käytetty, jos 5 miljoonaa on takuita annettu, niin silloin 5 miljoonaa on käytetty, mutta 20 prosenttia on yleensä riskiprosentti, joten loppujen lopuksi silloin miljoona olisi käytetty. En tiedä, miten tämä lasketaan. Anteeksi, siis en pysty tähän kysymykseen vastaamaan selvästi, mutta en usko, että tätä pystytään ratkaisemaan. Me tiedämme myös, että että samasta syystä ei ole jäsenvaltioissa käytetty näitä rahastoja, siis jäsenvaltiot ehkä odottavat tätä loppu, loppuvaihetta ja tällä hetkellä tilanne ei käytä hyvältä uudelle ohjelmakaudelle, vaikka komission sen Houkan edistää rahoitusvälineiden käyttöä, sillä veronmaksajat tietysti haluaisivat, että nämä välineet toimivat hyvin. Jäsenvaltiot eivät ole tehneet valmisteluja rahoitusvälineiden varojen käytön lisäämiseksi. On sanottu, että kyse on testivaiheesta, mutta tämä ei pidä paikkaansa. 2000, 2006 rahoitusvälineet oli jo suunniteltu, eli testivaihetta olisi ollut jo aika kauan, täytyy sanoa. Joten ajattelen, että jos poliittista tahtoa on, niin muutosta tulee. Me sanomme kertomuksessa, että komission pitää edistää rahoitusmallin kautta. Jos en ole poliittisesti korrekti, sanoisin, että, että pitäisi laittaa varoja sivuun, jotta voi käyttää vaan rahoitusvälineisiin. Jos näin ei tehdä, niin silloin näitä varoja käytetään avustusten saamiseksi. Ja on hyvin vaikeaa siirtää aloilla, siirtyä aloilla, avustusten käytöstä tällaisiin lainoihin ja takuisiin. E- tilanne ei ole sama kuin kohesiorahastoissa, joissa tuen saajia on hyvin vähäinen määrä. PK-yritykset esimerkiksi suurin osa tuen saajista saa avustuksia. Eli siis jos pakollisuutta ei ole, en ymmärrä, miksi jäsenvaltiot suututtaisivat viljelijänsä käyttämällä tätä varaa, näitä varoja uusi o, lisää. Herra Gayer ei ole poliittisia syitä. Me kysyimme näiltä jäsenvaltioilta, miksi ei ole perustettu rahoitusvälineitä. Jäsenvaltiot sanovat, että kysyntää ei ole, sen takia rahoitusvälineitä ei ole laadittu. Kysytte myös, miksi, miten ongelmaa voidaan käsitellä vastuuvapausmenettelyssä, kun viimeinen kausi alkoi komission tileistä ei käynyt selväksi, miten, miten paljon näistä varoista on mennyt maaseudun kehittämiseen, mutta nyt komissiolla on kyllä järjestelmä käytössä mikä on ollut maksutaso rahoitusvälineisiin, eli kirjanpitosyistä nämä erotellaan ja niitä, niitä käsitellään ennakkoina. Tilintarkastustuomioistuin tietysti arvioi nämä luvut ja vuosikertomuksesta on mahdollista tämä nähdä, jos asia on tarpeeksi tärkeä. Eli määrät joka vuosi rahoitusvälineisiin on sieltä nähtävissä. Ja lisäksi puhuttiin yksityisen sektorin pakollisesta osallistumisesta. Se voisi mielestäni auttaa, jos EU-rahoituksen tukikelpaisuus riippuisi siitä, miten paljon jäsenvaltiot saavat mukaan yksityistä rahaa. Silloin vipuvaikutusta nähtäisiin kyllä enemmän. Ja lopuksi siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että nämä rahoitusvälineet ja maaseudun todella pääsee liikkeelle tällä ohjelmakaudella, niin kohesiopuolelta sellainen varoituksen sananen, että pitää taata, että jäsenvaltiot luovat kohtuullisen vähän näitä rahoitusvälineitä, jotka ovat kohtuullisen isoja, eli ei paljon pieniä rahoitusvälineitä, jotka johtavat ha- suuriin hallinnointikustannuksiin. Öö, silloin on vaikea todellakin taata se, että rahat eivät mene loppujen lopuksi hukkaan. No minä olen nyt edelleen kyllä hieman huolestunut, sillä herra Lonko, teidän pitää vielä antaa tämä kirjallisesti. Eli kohta kuusi, nämä varat, jotka ei ole täällä käytetty, siis taulukko kuusi, mikä oli edellisellä kaudella tilanne, mikä on tällä kaudella tilanne ja mitä jäljelle jäävillä varoilla on tehty. Esittelijäkin varmasti on kiinnostunut siitä, että tämä saadaan esille, tämä tieto. Eli siis taulukko 6 komission kertomuksesta. Ja me haluaisimme siis kirjallisia vastauksia. Olisi hienoa, jos tilintarkastustuomioistuinkin antaisi arvionsa. Meidän pitää tietää, mitä näille jäljelle jääville varoille tapahtuu varmasti esitämme tästä vielä kysymyksiä. Kiitos jo etukäteen, että niihin. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Haluaisin kiittää ennen kaikkea tästä erinomaisesta erityiskertomuksesta ja esittelijän työstä. En yrittänyt tätä keskustelua mitenkään kertakoisesti pidentää, mutta keskustelu oli ihan itsestään näin pitkä. Kiitos paljon kaikista kommenteista ja tilintarkastustuomioistuimelle ennen kaikkea kiitos Rova Kaljulait, hyvää kesää. Me näemme syksyllä sitten uudelleen toisemme. Seuraavaksi kuuleminen aiheesta. Kohta 17. Kuuleminen aiheesta EUn varojen käyttö jäsenvaltioissa tietyn jäsenvaltion ulkopuolelle sijoittautuneiden yritysten kanssa muodostetun kumppanuuden puitteissa. Esittelijä on kollega Tarnetski. Haluaisin vielä kertoa, että minun täytyy lähteä tuossa jonkin ajan kuluttua lyhyeksi pois täältä valiokunnan kokouksesta, mutta herra Voon ottaa sitten puheenjohtajuuden ja nyt tarvitsemme muutaman minuutin tämän, tämän paneelin kokoamiseksi tänne eteen. Sitten jatkamme. Kiitos. herzlich willkommen zu... Tervetuloa kuulemiseen e varojen käytöstä jäsenvaltioissa. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi herra pääjohtaja Niislerin, joka on eh, regiopääosastolta. Haluaisin myös toivottaa Jerzy Rochisin eh, tervetulleeksi. Hän on Puolan kauppakamarin entinen lähettiläs ja lisäksi meillä on täällä valtiosihteeri Unkarista Ester Vitalios ja meillä on herra Akeman sitten toisessa paneelissa Blomayer Sanchista. Ja nyt sitten ensiksi puheenvuoron saa herra Niisla. Ei, anteeksi, siis esittelijä Czarnecki. Uh, Madame Char. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä tulen Puolasta ja toki puhun Puolaa. me olemme vastaanottaneet ja me vastaanotamme edelleenkin useita viestejä liike, tai elinkeinoelämältä. Tämä pätee minun maahani Puolaan ja moniin muihinkin maihin itse asiassa meidän Euroopassamme, eli näissä niin kutsutuissa uusissa jäsenvaltioissa. PK-yritykset ja jopa suuremmatkin yritykset viestivät meille, että niillä on sellainen tunne, sellainen tunne, että luvut ja faktat ovat ehkäpä tärkeämpiä ja kun, ovat erittäin tärkeitä ja kun nämä yritykset hakevat EU-rahoitusta, ne menettävät tarjouskilpailuja. Tarjouskilpailujen voittajia ovat sellaiset yritykset, jotka tulevat vanhoista jäsenvaltioista. Meillä on kahdenlaisia EU-varoja, rahastoja, joiden tarkoitus on torjua työttömyyttä Puolassa ja muualla. Ja 15 prosenttia näistä varoista – meni sellaisiin yrityksiin, jotka sijaitsevat 15 vanhassa jäsenvaltiossa. Tämä on luonut epäoikeudenmukaisuuden tunteen ja tulee sellainen vaikutelma, että EUn varat palautuvat nettomaksajille. Muuten, ihan näin sivuminen sanottuna, sanon teille, että että ne varat, joiden tarkoitus on, tai joilla on tarkoitus torjua työttömyyttä, niiden hinta on neljä kertaa kalliimpi kuin tavallinen työttömille tarkoitettu koulutuskurssi, jollaisia työvoimatoimistot meidän alueellamme, kunnissamme järjestävät. Haluaisin, <clears throat> haluaisin myös kertoa teille että kun ajatellaan sataa huippuedunsaajaa, niin erilaiset EUn innovaation ja talouden edistämiseen tarkoitetut varat, eli sellaiset varat, jotka päätyvät yrityksiin, joilla on innovatiivisia ratkaisuja taloudellisiin ongelmiin, niin neljännes, eli 24 yritystä – ovat jälleen kerran peräisin 15 vanhasta jäsenvaltiosta. Ja ensimmäisten 200 edunsaajan joukossa tämä sama luku on 44. Eli voidaan sanoa, että lähes 20 prosenttia Eli vain tästä yhdestä ohjelmasta. Meillä on 600 miljoonaa ja risat euroja, jotka menevät minun maani ulkopuolisille maille. Tämä on ongelma minusta nähden. Se on ristiriitainen kysymys, eikä vähiten sen vuoksi, että paikalliset firmat eivät millään muotoa ole huonompia kuin muut firmat. Tästä tulee sellainen tunne, että 15 vanhan jäsenvaltion firmoja suositaan meidän maidemme kustannuksella, siis meidän, joille rahat oli oikeastaan tarkoitettu. Tämä kyllä aiheuttaa jonkin sortin euroskeptisyyttä. En nyt halua paljon enempää tästä asiasta puhua. Aion kuitenkin vain tässä todeta, että tämä epäsuhta on uskomaton. Kun ajatellaan näitä Puolan voittamia kilpailuja, sellaisia kilpailuja, joita ulkomaalaiset, siis muut, muut EU, muiden EU-maiden firmat ovat voittaneet, ja sitten toisaalta EU, 15 vanhassa EU-maassa puolalaisten yritysten voittamia kilpailuja, jos ajatellaan. Annanpa teille muutamia lukuja vuodelta 2014. Puolalaiset <clears throat> yritykset voittivat tarjouskilpailuja ulkomailla. Noin yli 300 miljoonan euron edestä. Ja samana aikana ulkomaalaiset yritykset, joista suurin osa tulee 15 vanhasta EU-maasta, voitti kilpailuja yl- suurin piirtein 3,5 miljardin euron edestä. Tässä ero on 12-kertainen. Tämä on yksi asia, melkoinen Ja tämä tilanne saattaa joka pahentua ja muodostaa taloudellisen kuilun rikkaiden nettomaksajien ja toisaalta köyhien maiden välillä. Ja Puola edustaa juuri näitä jälkimmäisiä köyhiä maita. Se on kuuden köyhimmän maan joukossa. Romania, Bulgaria, Latvia, Unkari ja niin edespäin kuuluvat tähän sakkiin myös. Eli tässä ei ole kyse ainoastaan taloudellisesta ongelmasta, vaan myös sosiaalisesta ongelmasta. Ongelmasta, joka käy minun maassani aina vain kiistanalaisemmaksi. Ei niinkään poliittisesti, vaan ä, äh, yrityselämässä. Yrityselämässä ei voida ymmärtää sitä, minkä vuoksi viime vuosina niin monet puolalaiset yritykset ovat menneet vararikkoon. Esimerkiksi sen vuoksi, että eivät voittaneet tarjouskilpailuja voidakseen rakentaa maantie- maanteita. Kiitos paljon. Minä hieman yllätyin tästä kutsusta, sillä sisämarkkinoiden luonne ja EUn luonne myös perustuu avoimiin markkinoihin ja ajattelin, että parhaan pitäisi voittaa urakka, mutta varmasti tästä kuulemme vielä enemmän tänä iltapäivänä. Nyt herra johtaja Niisler saa ensimmäisen puheenvuoron. Hän voi kertoa siitä, kuka todellisesti on hyötynyt näistä varoista. Kiitos puheenjohtaja ja hyvää iltapäivää hyvät naiset ja herrat. Yritän lähestyä tätä kysymystä siitä, ketkä edunsaajat ovat EAKRn varoille olleet vuodesta 2004 lähtien silloin, kun Keski- ja Itä-Euroopan maat liittyivät EU-hun. Muutaman, muutaman askeleen ö, otan, jotta voimme tämän nähdä. Aloitan perusluvuista. Kun katsotaan nykyistä jakoa vanho, niin sanottujen vanhojen jäsenvaltioiden, EU-15 e maiden ja EU-13 eli uusien jäsenvaltioiden välillä rakenne- ja kohesiorahastoissa, niin nähdään, että uusille jäsenvaltioille menee hieman enemmän varoja, mutta tämä on oikeastaan vain ensimmäinen silmäys. Kun haluaa, jos haluaa tietää, mitä tämä tarkoittaa, silloin pitää katsoa hieman tarkemmin ja ottaa huomioon apu tai tuki per henkilö näissä maissa. Ja tässä näkee todellakin, että todella vahva painopiste on tuessa näille uusille jäsenvaltioille. Kun verrataan näitä lukuja, niin keskimääräinen tukimäärä on 250 euroa per henkilö uusissa jäsenvaltioissa verrattuna noin 60 euroon vanhoissa jäsenvaltioissa. Eli tämä todellakin osoittaa selkeästi, missä aluekehitysrahaston investointien painopiste on. Tämä tulee yhä selveä, selkeämmäksi, kun katsoo tätä seuraavaa taulukkoa, kun vertaa tätä nimittäin PKT-määrään – eli mikä on maan kehitysaste. Tästä nimittäin näkee, kun katsoo aivan tämän taulukon oikeaa puolta, niin tämä vihreä pylväs, jonka tässä näkee, siinä on kyse uusista jäsenvaltioista. Niistä se on noin 2,5 prosenttia. Ja tämä, tätä tarvitsee, pitäisi verrata siihen, että taso on hyvin paljon alhaisempi, noin 0,20 prosenttia äh, BKT näissä vanhoissa jäsenvaltioissa. Kun katsotaan eri maita yksittäin, niin nähdään, että jotkut niistä hyötyvät todella paljon EU-tuesta. Esimerkiksi Unkari yli 3,5 prosenttia, se on listan kärkipäässä. Olette ehkä yllättyneitä siitä, että Romania ja Bulgarian eivät ole aivan tässä kärkipäässä. Sen voi selittää sillä, että Romania ja Bulgaria liittyivät EU-hun vuonna 2007 ja olivat tässä astetaisessa järjestelmässä ensiksi mukana, eli tuen määrä asteittain kasvoi kolme ensimmäisen vuoden aikana. Tämä selittää siis sen, että tällä kaudella kaiken kaikkiaan nämä maat eivät ole kärkiryhmässä. Mutta luvut olivat, olisivat erilaisia, jos kaikkina vuosina Romania ja Bulgaria olisivat täysimääräisesti olleet mukana. On tärkeää katsoa myös mistä näissä varoissa on kyse kansallisessa tilanteessa. Rakenne- ja investointirahastot, tässä on kyse siis 2011-2013 luvuista, nämä varat edustavat suurta määrää julkisista investoinnista Keski- ja Itä-Euroopan maissa. Tässä on kyse tasoista, jotka ovat jopa 85 prosenttia, kuten esimerkiksi Slovakiassa. Mutta keskiarvo, jos otettaisiin keskiarvo näistä vasemman puolen maista, niin niissä keskiarvo olisi noin 50 prosenttia. Romanian ja Kreikan tilanne saattaa teitä yllättää, että osuus ei ole tätä korkeampi siis, mutta tässä on kyse erityispiirteistä, nimittäin näissä maissa – on edelleen hyvin korkea osuus julkisia yrityksiä. Julkisia yrityksiä ei siis ole välttämättä yksityistetty, kuten maissa, sellaisissa maissa kuin Slovakia, ja investoinnit näihin yrityksiin ovat julkisia investointeja, eli kohesiopolitiikan tuen osuus vaikuttaa hieman alhaisemmalta. Mutta kohesiopolitiikan rahoituksen osuus, sen merkittävyys on todella selkeästi nähtävissä, nähtävissä tästä taulukosta. Kuka siis hyötyy kohesiopolitiikasta? No mielestäni on selvää, että ne maat, jotka saavat varoja investointeja varten, ja nyt kysymys sitten kuuluu, palautuuko äh, raha vanhoihin jäsenvaltioihin? Me saimme selville, että näin on. Ja vanhat jäsenvaltiot siis hyötyvät myös. Tämä johtuu heijastusvaikutuksista. Heijastusvaikutukset liittyvät ennen kaikkea urakoihin, joita vanhojen jäsenvaltioiden toimijat saavat puolellisessa tutkimuksessa puhutaan jopa 5 prosentin osuudesta varoista. 5 prosenttia siis annettiin urakoina vanhoille, vanhojen jäsenvaltioiden yrityksille, mutta meidän oman tutkimuksemme mukaan vielä tärkeämpi tekijä tässä kysymyksessä on heijastusvaikutukset kauppaan. Nimittäin tehdään investointeja maahan ja tuossa maassa sitten elintaso nousee väestön keskuudessa ja silloin myös kysyntä kasvaa. Se taas johtaa siihen, että tuonti lisääntyy ja tästä sitten taas vanhat jäsenvaltiot voivat hyötyä. Eli tässä olemme ottaneet esimerkiksi Saksan halusimme tätä hieman havainnollistaa nimittäin. Otetaan esimerkiksi Saksa ja Puola. Vuodesta 2004 vuoteen 2014 olemme havainneet, että osuus viennistä Puolaan on kasvanut 2,6 prosentista 4,2 prosenttiin. Eli siis tässä on kyse koko Saksan kokonaisviennin määrästä, eli tämä on Puolan osuus siitä. Tämä on hyvin merkittävää. Pitäisi myös huomata, että Saksan viennin kokonaismäärä on kasvanut tänä aikana. Eli tämän takana on kyllä hyvin merkittäviä volyymeja tai määriä. Ja tästä myös on nähtävissä, että kriisi on hieman lieventänyt tätä kasvua. Aluksi kasvu oli hyvin jyrkkää ja nyt se on hieman lieventynyt, mutta nähdään sitä, miten tämä jatkuu. Tämä on todellakin merkittävä kehitys, joka pitää ottaa huomioon. Toisaalta voidaan myös todeta, että Puola, jossa tulot ovat kasvaneet ja jossa ehkäpä kysyntärakenne on myös monipuolistunut. Puola ei tuo pelkästään Saksasta ja äh, vanhoista jäsenvaltioista tuotteita. Tässä Puolan tuonnin osuus Saksasta on edelleen noin 27 prosenttia, eli yli neljäsosa Puolan tuonnista tulee juuri Saksasta, mutta vuosina 2005-2014 kuitenkin äh, laskua on tullut hieman. Tämän voi selittää yksinkertaisesti sillä, että kuten kaikissa eurooppalaisissa maissa, myös Puolassa tuodaan nyt tällä hetkellä yhä enemmän muualta maailmasta. Eli tuonti Aasiasta, Kiinasta ja niin edelleen on kasvanut huomattavasti puolesta tästä taulukosta näette, että, että tuonin osuus vanhoista jäsenvaltioista on laskenut ja tuonin osuus muualta maailmasta on kasvanut, mutta se on yleinen ilmiö, joka pätee monissa maissa. Kuka siis hyötyy kohesiopolitiikasta? Me Uskomme todellakin, että myös vanhat jäsenvaltiot hyötyvät jossain määrin. Tämä johtuu kauppavirroista, jotka johtuvat taas siitä, että nämä maat ovat edistyneet ja kehittyneet, jotka ovat saaneet kohesiovaroja. Kuten sanoin, Muu maailma kuitenkin hyötyy myös tuonnista. Ja jos puhun tässä nyt luvuista, niin olemme tehneet simulaation makrotaloudellisella mallilla. Investointipuolessa voisi aiheuttaa noin 0,2 prosentin kasvun Saksan viennissä Puolaan vuosittain. Eli tämä on kyllä edelleen merkittävä määrä. Seuraavaksi johtopäätöksiä. Kun siis esitämme kysymyksen, kuka hyötyy kohesiopolitiikasta, niin silloin pitää ottaa huomioon monet tekijät. Missä varat ovat, mihin ne on investoitu Mitkä maat siis näistä investoinnista hyötyvät eniten? Pitää ottaa, huomio, ottaa myös huomioon kauppavirrat ja näiden kauppavirtojen vaikutus muihin maihin, mutta pitää myös kysyä kohesiopolitiikan kustannuksista. Eli pitää kerätä varoja EUn veronmaksajilta ja ne pitää antaa EUn käyttöön, jotta EU voi sitten taas rahoittaa kohesiopolitiikkaa. Eli tämä merkitsee nettomaksajille korkeampaa taakkaa. Sekin pitäisi ottaa huomioon. Jos kaikki tekijät otetaan huomiot, huomioon tässä ekonometrisessä mallissa, niin silloin päädytään kuvaan, joka osoittaa, että kohesiopolitiikasta hyötyvät eniten ne maat, joille tätä politiikkaa juuri on, on tehtykin. Kun katsotaan tätä taulukkoa, niin nettoedut ovat sellaisessa maassa kuin Latvia, Unkari ja Puola yli 4 prosenttia. Kun katsotaan sitten taas oikealle, ja esimerkiksi Italian tai Saksan tilannetta, jotka ovat nettomaksajia. Tässä nähdään, että Saksa on aivan loppupäässä. Se ei ole edes tässä taulukossa oikeastaan nähtävissäkään, mutta Saksassa on kuitenkin myös positiivinen saldo nähtävissä. Tämä johtuu ennen kaikkea kauppavirroista. Eli kaiken kaikkiaan, kun siis esitään kysymys, kuka kysyy, no kuka hyötyy näistä, tästä kohesiopolitiikasta, niin silloin kyseessä ovat juuri nämä edunsaajamaat, mutta kauppasuhteiden kautta kohesiopolitiikalla on myös myönteistä vaikutusta niihin maihin, jotka ovat jo kehittyneempiä EU:ssa. Entä sitten aika? väli tässä. Se on myös sellainen tekijä, joka pitäisi ottaa huomioon. Tässä on nyt meillä yhteenveto siitä, mitä tapahtuu kohesiopolitiikan investoinnille aikavälillä 2014-2023. Eli me olemme siis tehneet ennusteen, simulaation käyttämällä Quest-mallia. Tästä näkee, että että kyse ei ole pelkästään BKTn kasvattamisesta, vaan vaikutus tulee myös muihin tekoihin, esimerkiksi tuottavuuteen. Tuottavuus kasvaa jopa vahvemmin kuin BKT sen näkee tästä mallista myös investointivolyymit kasvavat ja palkkataso. Eli tämä tarkoittaa sitä, että näissä kaikissa indikaattoreissa kasvua tulee 4-3 prosenttia. Ja kun katsotaan sitten vuoden 2023 jälkeistä aikaa, niin silloin näkee, että nämä vaikutukset ovat pysyviä. Eli me olemme siis onnistuneet luomaan uuden tilanteen, jossa näiden maiden kehitysaste on, on kasvanut. Tämä pienoinen lasku johtuu siitä, että infrastruktuuria pitää ylläpitää ja se tietysti aiheuttaa kustannuksia ja tietysti myös arvonalennus pitää ottaa huomioon mutta kohesiopolitiikalla voidaan kaiken kaikkiaan parantaa näiden maiden kehitysastetta. Sitten lopuksi johtopäätöksiä siitä, miten me näemme tämän tilanteen. Jäsenvaltiot, jotka ovat liittyneet vuonna kaksi, vuoden 2004 jälkeen, hyötyvät eniten rakenne- ja kohesiorahastoista taloudelliset resurssit, jotka kanavoidaan näiden rahastojen kautta, ovat todella merkittäviä. Ennen kaikkea kun katsotaan lukuja per asukas. Lisäksi myönteistä vaikutusta on ennen kaikkea näissä uusissa jäsenvaltioissa, eli EU-13 jäsenvaltioista, ja jonkinlaista heijastusvaikutusta on myös vanhoihin jäsenvaltioihin. Nämä vaikutukset kuitenkin vähenevät, sillä kauppasuhteet ovat yhä avoimempia EU-ssa kaiken kaikkiaan. Tämä siis pähkinän kuoressa minun esitelmäni. Kiitos. Okay. Uh, thank you, uh, Mr. Niesler. Kiitos, herra Niesler. No, ehkä huomasitte, että minä en ole rouva Gressle. Hänen piti lähteä toiseen kokoukseen vielä nopeasti. Ja haluaisin kiittää nyt herra Niisleriä Euroopan komission näkökulmasta. Se oli oikein mielenkiintoinen. Sitten seuraavaksi saamme näkökantoja yksittäistä jäsenvaltioista ensiksi Puolasta. Luulen, että meillä olisi kolme henkilöä puolesta, mutta ei, kyse onkin vain yhdestä henkilöstä, jonka ansiluettelo on niin, niin äh, pitkä. Hän on tällä hetkellä Euro, äh, polis, Puolan kauppakamarin johtaja. Hän on myös entinen suurlähettiläs. Nyt odotamme innolla herra Jerzy Trotsin esitelmää. Kiitos. Uh, thank you, Mr. President. Uh, thank you. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia kutsusta tulla tälle, tänne tähän kokoukseen. Haluaisin nyt lyhyesti todeta jotakin tämän päivän aiheesta. Jos teille sopii, niin teen sen ehkä puolan kielellä. Uh, chciałem przedstawić, e, korzystając z okazji, e, niin halusin hyödyntää tätä tilaisuutta tässä tämänpäiväisessä julkisessa kuulemistilaisuudessa siihen, että antaisin teille joitakin tietoja, joitakin tosi asioita siitä edu, edu, edusta, mitä puolalainen liike-elämä on saanut osallistumisestaan Euroopan aluekehitysrahaston toimintaan. Ja, ja siitä, että, se, että liike on sitä varoja. Voisin myös kertoa siitä, miksi tiettyjä varoja ei ole tätä ja millaisia esteitä on EU-hankkeiden rahoittamisella Puolassa. Sen jälkeen haluaisin hieman kertoa ulkomaalaisten yritysten mukanaolosta Puolassa. yritysten, jotka myös hyötyvät näistä EAKR-varoista. Sitten haluaisin vielä kertoa jonkin verran julkisista hankinnoista. Niistähän on tänään jo puhuttukin. Vuonna 2007-2013 välillä Euroopan aluekehitysrahasto, Euroopan sosiaalirahasto ja kohesiorahasto. Kaikki nämä on tässä siis käsittelyssä kauan ennen kuin Puola liittyi EU-hun, se hyödynsi liittymistä edeltäviä rahastoja ja EU-hun liittymisen jälkeen Puola pystyi hyötymään kaikista EU-rahastoista. Tällä hetkellä puolella käyttää noin 4 miljardia kuusittain, kuukausittain hyödyntääkseen näitä, näitä EUn rahastoja, jotka juuri mainitsin, ja olemme suurin kohesiorahaston saaja tähän mennessä. Puola on saanut 20 prosenttia kaikille jäsenvaltioille tarjolla olevista kohesiovaroista. operatiivisissa rahastoissa, innovaatiorahastoissa ja ympäristörahastoista sekä alueellisissa ohjelmissa varoja on parhaiten hyödynnetty. Euroopan aluekehitysrahasto rahaston tarkoituksena on vähentää eroavaisuuksia alueellisessa kehityksessä. Tämähän me kaikki hyvin tiedämme. Puolassa EAKR auttaa yrittäjien kehittyystä, investointeja, rakenneellisia investointeja, matkailun kehittyystä, kulttuurisia sijoituksia, sosiaalista kehitystä, IT-kehitystä ja kansainvälistä yhteistyötä. Rahaston edunsaajat ovat lähinnä yrityksiä, yritysinstituutteja ja kansalaisjärjestöjä, hallituksia alueellisella ja paikallisella tasolla sekä myös tutkimusinstituutteja. EAKR osana 2007-2013 kaudella äh, rahoitettiin operatiivisia ohjelmia 16 alueellista äh, ohjelma ja Itäpuolen kehitysohjelma, tekninen kehitysohjelma, alueellinen yhteistyöohjelma ja infrastruktuuri ympäristöohjelmassa, samoin kuin innovoiva talousohjelma rahoitettiin tuolta. En nyt käy yksityiskohtaisesti näitä kaikkia lukuja läpi, ne ovat teidän saatavillanne. Luvut osoittavat, että kuinka paljon varoja täsmällisesti Puolassa on käytetty, mutta voin kertoa teille sen, että, että kuukausi sitten, 14. kesäkuuta alkaen, olimme, oli lähetetty 3000 301 700 hakemusta ja mm, summa oli 631 miljardia kaiken kaikkiaan. Ja siis nämä olivat hakemuksia Euroopan rahastoihin. EAKR Rän toiminta on tukea näitä yrityksiä ja yritysinstituutteja. Sen kautta on annettu tukea uusia palveluja, tuotteita ja työ, palveluja varten ja uusia työpaikkoja on perustettu. On lisätty e, yrittäjyyttä, innovointia, tietopohjaista toimintaa yrityksissä. On saatu uusia yrityksiä pystyyn, uusia työpaikkoja on luotu, uusia ajatuksia on saatu ja luotu liiketoimintaystävällistä ympäristöä ja kehitetty internet ja yritykset ovat voineet vahvistaa asemansa markkinoilla. Tuotteita, palveluja on parannettu ja yhteistyötä tutkimus- ja kehitysinstituuttien kanssa on parannettu. Jos nyt vetäisin yhteen kaikki saavutukset, niin ensin pitäisi vastata kysymykseen, kuka on hyötynyt näistä rahastoista. No ed- varsinkin yritykset. Yritykset olivat näiden rahastojen suoria edunsaajia, esimerkiksi koskien operatiiviset, operatiiviset mitä tulee näihin innovatiivisen talouden operatiivisiin ohjelmiin mutta myös välillä olevia edunsaajia, koska ensin nämä varat menevät mahdollisesti paikallisille hallituksille, sieltä sitten yrityksiin. On hyvin vaikea täsmällisesti vetää esiin sektori, joka olisi eniten tästä hyötynyt. Yritykset ovat teollisuuden alalla hyötyneet tästä myös elintarvikkeen, huonekaluteknologia ja IT-sektorit ovat tässä hyötyneet – yritykset tekivät myös tutkimusta ja kehitystä näiden varojen ansiosta. Euroopan unionin varoit olivat lähinnä ainoa tuki innovointia varten. Puolassa työstämme tällä hetkellä hanketta, jonka tarkoituksena on löytää täsmällisiä ratkaisuja, joiden kautta voidaan helpottaa eri hankkeita innovoivassa taloudessa. Tavoitteena on saada aikaan verohelpotuksia, mutta hanke on vielä lapsen kengissä. Paikallisten hallitusten sijoitukset ovat parannentuneet, samoin elinolosuhteet, liikenne, infrastruktuuri ja elin, elämäntaso, elintaso on mm, noussut, veden puhdistamot ja putkistot ovat kohentuneet. Sitten on ollut useita epätavallisia tilanteita, joihin on puututtu. Esimerkiksi Puolassa liikennekeskuksien lähellä on perustettu teollisuusalueita, esimerkiksi moottoritieristeyksiin usein viimeisten kolmen vuoden aikana kolme teollisuusaluetta on perustettu. Ja alueella on voitot lisääntyneet valtavasti viimeisen kolmen vuoden aikana. Tietenkin niin sijoittajat tarvitsevat äh, yhteistyötahoja. Itä-Puolan ohjelma oli merkittävä EAKR-ohjelma, sen avulla on voitu vähentää kehitystasojen eroja eri alueiden välillä. On tehty uusia teitä, maanteitä, kouluja rakennettu ja saatu näiden alueiden väestön mukaan ja työ, on saatu oh, työpaikkoja ja, ja saatu ihmisiä perustamaan omia yrityksiä nyt haluaisin siirtyä käsittelemään esteitä, jotka estävät yhteisrahoitettujen hankkeiden toteutumista. Näistä esteistä liikkeyritykset ovat meille kertoneet. Tästä on tehty useita kyselyjä esimerkiksi kansallisen kauppakamarin toimesta. Haluaisin tämän puheenvuoron jakaa useaan osaan. Ensinnäkin ne esteet, jotka eivät ole erityisesti EUn rahastoihin liittyviä, koska sellaisiakin esteitä on. Taikka ne eivät liity näihin rahastojen täytäntöönpanoon. Eli esimerkiksi silloin, kun täytäntöpano on liian monimutkaista, kun on liikaa byrokratiaa ja ihmisten on vaikea ymmärtää, millaisia apuja on saatavilla, 34 prosenttia vastaajista sanovat, että tämä on syy, miksi Euroopan varoja ei, rahastoja ei käytetä. Sitten seuraava kohta, mikään ohjelma ei kuitenkaan helpottaisi varo, varoihin käsiksi pääsyä. 24 prosenttia yrityksistä mainitsi tämän syyn. Ja sitten on myös luottamuksen puutetta, 20 prosenttia. Tämähän on tämä klassinen syy. Tiedon puute, ei osata tehdä hakemuksia, ei tiedetä mitä asiankirjoja lähetetään. Tässä 12 prosenttia oli sitä mieltä, että tämä estää toimimasta. Noin 10 prosenttia yrityksistä totesivat, että yritykset eivät joko tarvinneet varoja tai sitten heillä, heillä on aikaa. No tähän me emme voi tietenkään vaikuttaa. Mitä sitten tulee näihin EU-rahoitteisten äh, hankkeiden rahoituksen, niin meillä on todella neljän tyyppisiä esteitä. Ensinnäkin rahoitusesteet, Niistä ensimmäinen koskee sitä, että on otettava mukaan myös omaa pääomaan pk yritykselle Tämä on tietenkin merkittävä ongelma. Näillä yrityksillä on yleensä hyvin rajalliset pääomavarat. Toinen rahoituksellinen este koskee tarvetta hakea lainaa hankkeita varten siinä tapauksessa, että nämä maksun osamaksut eivät rahastosta tulleet ajoissa. Sitten ne oikeudellisista esteistä selvyyden puute mainittiin ja muutokset Puolan lainsäädännössä, samoin kuin erilaiset eh, tulkinnat EU-lainsäädännöstä. Eh, muutokset eh, myös täytäntöpanon sääntöihin. Sitten seuraava osia monimutkainen lainsäädäntö. Nämä kaksi viimeksi mainittua todettiin oikeudellisena esteitä. Sitten monimutkaiset suuntaviivat EU-hankkeiden toteuttamiseksi mainittiin toiseksi esteeksi. Kuten näet, tämä sana monimutkainen käy esille useassa kohdassa esitystäni täällä, kun puhun näistä esteistä, jotka liittyvät EU-hankkeiden toteuttamiseen. Menettelyt ovat monimutkaisia myös julkisissa hankinnoissa, tämäkin tuli esille. Sitten, logist- sitten, sitten byrokratia, byrokratia liikaa, liikaa vaaditaan asiakirjoja, liikaa todistuksia, sertifiointeja, selvityksiä ja tämän tyyppisiä vaaditaan liikaa. Sitten seuraava kohta. Nämä hakemukset ovat kovin aikaa kuluttavia. Ja usein tarvitaan paljon valvontaa tähän täytäntöönpanoon. Sitten on vielä nämä tiedonsaantiin koskevat, saantia koskevat esteet. Saattaa puuttua kykyä ja ymmärrystä löytää tätä tietoa. Tämä on tietenkin yritysten tehtävä, mutta kyllä se pk-yrityksiin vaikuttaa. Sitten oli vaikeuksia saada selkeää tietoa siitä, kuinka rahoitusta voidaan hankkia. Seuraavana haluaisin kertoa näistä eduista, joita kun kyseessä on ulkomaalaiset yritykset, jotka toimivat Puolassa. Useat yritysten edustajat ja instituutin edustajat myöskin, kuten esimerkiksi kansallisen kauppakamarin edustajat voivat teille kertoa, että hallituksen taon tuki on paras kannuste investoida Puolan kaltaiseen maahan. Nämä tukiaiset muodostuvat noin viidenneksen tuosta yrityksille, jotka haluavat, haluavat investoida Puolaan. No, tämä ei välttämättä ole huono asia, Puola on EUn jäsen, kuitenkin tosiasia on se, että jotkut sijoittajat, jotka, jotka tekevät sijoituspäätöksen Puolaan, investoivat niin, että ne ovat täysin tietoisia siitä, että niille on helpompaa saada EU-rahoitusta Puolassa kuin missä muualla. Tämä varmastikin edistää taloudellista ja maaseudun kehitystä Puolassa, mutta toisaalta jos tämä luku menee vielä 20 prosentin yli, niin siinä tapauksessa puolalaiset puolalaisten omist, saattavat, yritykset saattavat kärsiä seurauksena. Sitten viimeinen tulos, josta halusin kertoa teille, koskee julkisia hankintoja. Ei vai hetkinen. Herra Czarnecki, varapuheenjohtaja, mainitsi tämän. On totta, että ulkomaalaiset yritykset, jotka osallistuvat julkisiin tarjouskilpailuihin, Puolassa voittavat kilpailun paljon useammin kuin puolalaiset yritykset. verrattuna puolalaisten yritysten tilanteeseen muualla Euroopassa. Puolan kehitysinstituutin lukujen mukaan Puolan pitäisi torjua protektionistisia käytäntöjä. Sanamuoto oli varsin vahva. Eikä tämä välttämättä ole epätosi. Kun valitaan alihankkijoita, niin tämän kehitysfoorumin mukaan eh, se määrittyi usein sen perusteella, mistä alihankkija tuli, eikä sen eikä, eikä palvelun laadun mukaan. Ja tämä tietenkin vaikuttaa sitten veronmaksajan saamaan hyötyyn. Sitten meillä on tämä Business Center Club, eh, surullisen kuuluisa elin, josta meille on kerrottu, että yksi syy sille, miksi puolalaiset yritykset eivät pärjää ulkomaisissa julkisissa hakumenettelyissä on se, että sitten hankkijat pyrkivät keskittymään kansallisille markkinoille, eivätkä ne oikein usko, että niillä on juurikaan mahdollisuuksia menestyä ulkomaalaisissa, ulkomaisissa julkisissa hankintakilpailuissa. Juuri pääsimme rahoituskauden loppuun. Voisimme ehkä nyt olla vähän, voisin olla vähän optisimpi optimistisempi. Kyllä puolalliset yritykset oppivat nopeasti ja toivomme, että tällä uudella rahoituskaudella ne ottavat menneisyydestä oppia ja, ja niiden läsnäolo tuntuu sitten vähän voimakkaammin EU-markkinoilla niin, että ne voittavat enemmän julkisia hankintakilpailuja, mutta lisäksi niin, että ne oppivat hyödyntämään paremmin EUn rahastoja. Kuten tiedämme, seuraavalla rahoituskaudella 2014-2020 varoja on vielä enemmän saatavilla, joten tämä on valtava haaste Puolalle, että saadaan todella hyödynnettyä tehokkaasti näitä rahastoja. Kansallinen kauppakamari on, yritys on järjestö, joka tarjoaa tukea puolalaisille yrityksille tässä haasteessa. Kiitoksia. Uh, uh, thank you, uh, Mr. Kiitos herra Trots tästä esitelmästä. Kiitos, että kerroitte Puolan näkökulmasta tästä aiheesta. Seuraava puhuja on herra uh, Rouva Vitalios Unkarista. Hän on valtiosihteeri ja hän siis toimii Unkarin pääministerin toimistossa. Hän vastaa kehityspolitiikasta. Eli hän saa nyt puheenvuoron, olkaa hyvä. Mr. President. uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Nagyon szépen köszönöm a meghívást erre a mai bizottsági meg... Aivan ensiksi haluaisin kiittää teitä tästä kutsusta valiokunnan kuulemistilaisuuteen. Tämä on meille hyvin merkittävä vuosi ja varmaan kaikille muillekin jäsenvaltioille, koska olemme juuri päättämässä uut, vanhaa rahoituskautta jo aloittamassa uutta. Tämä merkitsee haasteita meille kaikille ja olemme var- valmiina haasteisiin. 2007-2013 kaudella ajattelimme hyödyntää ohjelmakaudella saatavissa olevat varat. Tehtävä ei ole helppo ja haluaisin nyt kertoa miksi. Tähän liittyy kotimaiset tekijät. Vuonna 2010 meillä oli parlamenttivaalit hallituksemme piiri erittäin monimutkaisen tilanteen aikaisemmalta hallitukselta, joka oli tehnyt virheitä toisensa jälkeen, eikä ollut oikein arvioinut, sit, mitä hankkeiden edunsaajat tarvitsisivat. Euroopan unioni toimii seitsemän vuoden ohjelmakausien mukaan ja näin ollen seitsemän vuotta etukäteen olisi jo määriteltävä, miten rahastoja käytetään eikä tämän jälkeen voi mitään enää muuttaa. Joten vuoden kauden 2007-2013 osalta vuoden 2010 vaalien jälkeen emme voineet enää muuttaa mitään. Puolet päätöksistä oli jo tehty koskien näitä tämän kauden hankkeita. Ja ainoa, mitä pystymme tekemään, koski maksujen nopeuttamista. Valitettavasti oli myös sellainen todellinen mahdollisuus, jonka mukaan maa menettäisi paljon resursseja. Komissio puhui epäsäännönmukaisuudesta ja esitteli ei, ei mitenkään ylistäviä ennakointeja. Joka tapauksessa teimme merkittäviä uudistuksia. Ensimmäinen ensimmäistä 2014 alkaen pääministeri otti ohjat käsinsä johdossa ja koordinoinnissa – ja näiden hankkeiden johtajat tulevat ministeriöihin mukaan heinäkuusta 2015 alkaen meillä oli noin 74 000 hanketta, 36 miljoonaa merkittävät koskevat energiaa, ilmastoa, alueellisia operatiivisia ohjelmia ja liikennettä. Puolet näistä hyväksytyistä tuista on suunnattu liikenne- ja ympäristösektoreille. Olemme tukeneet myös hankkeita, jotka liittyvät koulutukseen, työllisyyteen, yrittäjyyteen ja terveydenhuoltoon. Infrastruktuurin osalta eh, liikenteessä hyvä on hyväksytty 1400 tota, hanketta ja ne ovat saaneet 10 miljoonaa euroa tukea keskitytään teihin, rautateihin, julkiseen liikenteeseen ja pyöräilyyn. Nämä ovat kaikkein merkittävimpiä hankkeita maassamme. Rautateistä Meillä on 236 kilometriä uutta ja laajennettua rattaa. Ja meillä on myös yli 200 kilometriä uutta pyörätietä. Budapestin metro on laajennettu ja kuusi raitiovaunu yhteyttä on otettu käyttöön raitiovaneen eli bussien liikennöinti on parannettu infrastruktuurihankkeiden osalta on, on rakennettu 527 kilometriä automaatiota ja uudistettu yli 2700 kilometriä ja tehty rahoitusta työmarkkinoilla, on järjestetty kursseja, parannettu koulutuksen tasoa. Olemme keskittyneet myös haavoittuvampien henkilöiden tukeen ja siihen, että vähennetään Eh, romanien syrjintää. Olemme pyrkineet myös parantamaan korkeakoulutuksen laatua. Keskityimme myös sosiaalisen osallisuuteen heikoimmilla alueilla ja olemme tehneet työtä, jotta voitaisiin kehittää kaikkein heikommassa asemassa olevia alueita ja vähentää syrjintää. Inhimillisistä resursseista olemme uudistaneet perustaneet 521 koulua ja 20 yliopistoa. Terveydenhuollon osalta olemme uudistaneet mm, vastaanottokeskuksia 26 tällaista ja rakentaneet kolme sairaala, Olemme järjestäneet kursseja, joilla hyödynnet, joilla helpotetaan paluutta työmarkkinoilla. 1,3 miljoonaa henkilöä osallistui näille kursseille. Sitten ympäristön suojelusta keskit, keskittyimme uusiutuvan energian, energiatehokkuuteen, mm, pohjavisen suojeluun, ympäristöarvojen suojeluun, jätteiden huoltoon ja hallintaan. Olemme parantaneet kolmen miljoonan henkilön tilannetta, jotka kärsivät aikaisemmin tulvista. Olemme myös pystyneet takaamaan juomaveden toimituksen 8 miljoonalle. Sitten talouskehityksessä keskitymme innovointiin ja kehitykseen, pk-yritysten yritysten tukemiseen ja viestintäteknologiaan. On tärkeää edistää Unkarin talouden kehitystä uuden aikaisella tekniikalla. 29 000 pk-yritystä on saanut tukea ja yli 100 000 työpaikkaa on luotu. Tutkimus- ja kehitysalalla on ollut 1,2 miljardin sijoitukset miljardin matkailuun ja lähes miljardin rakennusalalle. 600 miljoonaa euroa on suunnattu hallinnollisiin hankkeisiin. Yleisesti ottaen yritykset ovat saaneet 5,4 miljardia euroa 43 000 onnistuneessa hankkeissa. Emme ole myöskään unohtaneet paikallisia ja alueellisia hallituksia. Luvat ovat tärkeitä, mutta on muistettava myös se, että kaudella 2007-2013 on uudistettu siltoja ja sairaaloja ja maanteita ja tämä kaikki on parantanut väestön elinolosuhteita Unkarissa. Euroopan unionin ansiosta Euroopan unionista tuttu varat ovat helpottaneet eri rakennus- ja uudistushankkeita, jotka helpottavat monien yhteiseen jokapäiväistä elämää. Nämä Unkarin EU-sta tulevat varat edesauttavat talouden kehitystä merkittävällä tavalla – myös rajojemme ulkopuolella on myönteistä kehitystä ja vaikutusta nähtävissä. Näistä 70 000 hankkeesta 10 000 on ulkomaalaisissa käsissä ja 6 000 on mukana ulkomaalaisia yrityksiä. Jos analysoimme lukuja tästä vinkkelistä, havaitsemme, että näistä 30 000 7000 miljoonasta eurosta ainakin 14 900 miljoonaa on mennyt hankkeisiin, jotka ovat ulkomaisissa käsissä. Usein hankkeissa on mukana ulkomaille rekisteröityjä yrityksiä. Meillä on yhä enemmän ulkomaalaisia palveluntarjoajia Jos tarkastelemme hankkeiden maksuja, havaitsemme, että ulkomaalaiset laskut vastaavat 15 prosenttia ja 5 prosenttia tulee yrityksiltä, jotka on rekisteröity ulkomaille. Jos näitä maksuja katsotaan, niin havaitsemme, että infrastruktuurin kehityshankkeissa, liikenteen ja ympäristön suojelun ja tietotekniikan alalla on enemmän ulkomaalaisia toimijoita ja ulkomailla rekisteröidyt yritykset hyötyvät osallistumisesta näihin hankkeisiin. Maksuista tulee 18 prosenttia Eh, liikennealan hankkeiden rahoituksessa. Yritykset, joilla on sataprosenttisesti ulkomaalaista pääomaa, tulevat erityisesti EUn 15 jäsenvaltiosta. 89 prosenttia tulee tuolta alueelta. Erityisesti Itävallasta tulee yrityksiä, sitten Ranskasta ja Saksasta tässä järjestyksessä. Unkarissa on ollut 55 merkittävää hanketta aikaisemmalla ohjelmakaudella 45 sai komissiolta tukea. Hyötyä on ollut erityisesti liikenne, ympäristösuojelu ja terveydenhuoltoaloilla. Ulkomaalaiset toimijat ovat saaneet 54 prosenttia näistä 5,4 miljardista eurosta. Suurin hankkeisiin osallistuivat erityisesti itävaltalaiset, ranskalaiset ja saksalaiset yritykset. Tässä puhutaan esimerkiksi maanteiden rakentamisesta tai metron rakentamisesta. Tämän tyyppisissä hankkeissa yritykset, joilla on sataprosenttisesti ulkomaalaista pääomaa, yritykset, jotka on rekisteröity ulkomaille, nämä yritykset voivat osallistua näihin sopimuksiin. Vuonna 2007-2013 ohjelmakaudella Unkarilla oli käytettävissä 24,9 miljardia euroa kesäkuussa, vuoden 2012 kesällä komissio puhui kahden miljardin tappioista. Ensimmäinen pääministeri alkoi tekemään työtä vuonna 2013 tämän tilanteen parantamiseksi ja Unkari paransi tilannetta 25 prosentilla vuodesta 2013 vuoteen 2014. Ja nyt olemme tilanteessa, jossa luku on 3,2 miljardia. On aika luultavaa, että Unkari pystyy käyttämään sataprosenttisesti nämä varat. Teemme työtä, jotta mitään tappioita ja menetyksiä ei tule. Unkarin hallitus aikoo maksaa tänä vuonna 7,3 miljardia euroa, ja näin se selventäisi aikaisemman ohjelmakauden maksut. Pääsimme ensimmäisen kauden tavoitteisiin ja toivomme, että samoin käy myös toisen kauden osalta siis vuosipuoliskon osalta. Tällä hetkellä Unkarin on tullut kaksi kolmasosaa tuista. Olemme voineet tukea hankkeiden menestystä erilaisilla likviditeettiohjelmilla ja lainsäädännöllä. Saatoimme myöntää ylimääräiset 3,3 miljardia euroa, jotta päästiin mm, täydelliseen vastaanottotasoon. Jotta päästäisiin ennalta vahvistettuihin tavoitteisiin, on tärkeää ottaa huomioon kauden lopulla hankkeiden tilanne niin, että mitään resursseja ei menetettäisi. Alueellinen keskitaso on 105 prosenttia Unkarissa. Ollaan 112. Meillä on vielä joitakin kuukausia jäljellä ennen joulukuuta. Meidän on saatava valmiiksi maksuttu myös käynnissä olevia hankkeita varten. Meidän on maksettava eri palveluntarjoajille ja hallitus on sitä mieltä, että tulee olemaan joitakin hankkeita, joita eri syystä ei saada toteutettua. Arviointien ansiosta voidaan kuitenkin ottaa varoja pois näistä hankkeista ja näin ollen vähentää tappiovaaraa. Hallitus soveltaa äärimmäisen avoimuuden periaatetta ja siksi se on julkaissut luettelon niistä hankkeista, joissa on viivästyksiä. Luettelosta löytyvät hankkeet, joiden osalta on tärkeää pienentää riskiä ja katsoa, saadaanko ne todella toteutumaan. Riippuen siitä, mitä näiden viivästyneiden hankkeiden kanssa tehdään. Näin me saavutamme vuonna kauden 2007-2013 tavoitteet. Uuden kauden 2014-2020 kausi merkitsee uusia haasteita. Unkarille on hyvin tärkeää saada taloudellista riippumattomuutta, luoda uusia työpaikkoja, koska uusien työpaikkojen ansiosta se tulee myös muita myönteisiä vaikutuksia, joten työpaikkojen luominen on tärkein prioriteettimme ja tuemme tekemään työtä niin, että mahdollisimman tehokkaasti ja asianmukaisesti voimme hyödyntää Euroopan rahastoja. Tavoitteena me on, että rahastot käytetään siellä, missä niitä todella tarvitaan. Okei, okay, uh, thank you Mrs. Uh, Kiitos Arova Vitalios, että selititte meille hyödyt, joita EU-varoilla on tuotettu Unkarissa. Mutta kiitos, että kerrotte myös näistä hyödyistä yrityksille Unkarin ulkopuolella. Me olemme nyt itse asiassa hieman edellä aikataulusta, joten 30 minuuttia on olisi siis nyt aikaa, jos näille kolmelle esitelmöitsijälle haluatte esittää kysymyksiä. Olkaa hyvä. Thank you, Chair, and, uh, Kiitoksia puheenjohtaja ja haluan kiittää Czarneskiä ja muitakin esiintyjiä. Olemme tässä puhuneet varainkäyttöasteesta, kun puhutaan EU-varoista kaikissa jäsenvaltioissa. Ja kun tästä puhumme, niin meidän tulisi puhua myös hallinnollisesta taakasta ja ylisääntelystä joissain jäsenvaltioissa. On totta, että jotkut Kunnat, kuntaviranomaiset turvautuvat pikemminkin pankkilainoihin kuin EU-rahoitukseen, koska byrokratia on ihan liiallista. Ja koska menettelyt ja säännöt ovat eri jäsenvaltioissa erilaisia, kun puhutaan julkisista hankinnoista, niin suurimmassa osassa jäsenvaltioista todennäköisimmin paikallinen firma voittaa julkisen tarjouskilpailun. Ihan vain sen vuoksi, että monesti ulkomaalaisen yrityksen ei ole helppo, helppoa monestakaan syystä kilpailla samalla tasolla. Ja Euroopan unionissahan kilpailukyky on kuitenkin kaikkein tärkeintä. Eli ehkä meidän pitäisi alkaa pohtia jonkinlaisia standardisääntöjä julkisille hankinnoille, äh, julkisille tarjouskilpailuille. Eli samat säännöt, samat aikarajat, samat menettelyt, samat menettelyt myös uusien yritysten luomiseen, koska monissa tapauksissa ulkomaalaiset firmat mieluummin perustavat aivan upo uuden yrityksen sellaiseen jäsenvaltion, jossa ää, äh, niillä on jo hankkeita meneillään, koska se on paljon helpompaa kuin hakea hanketta jossain muussa jäsenvaltiossa. Tämä aiheuttaa ongelmia moniakin. Ja minä tiedän, että tällä hetkellä komissio Kretsu on äh, päättänyt perustaa korkean tason työryhmän, jonka tarkoitus on vähentää byrokratiaa. Mutta nähtäväksi jää, minkälaista tulosta saadaan. Nähtävästi vasta vuonna 2019 äh, tulosta on nähtävissä, mutta meidän tulisi toimia jo nopeammin, jotta voisimme parantaa äh, EU-varojen absorptioastetta, käyttöastetta kaikissa jäsenvaltioissa. Haluan vielä kertaalleen kiittää kaikkia puhujia, ja tämä on todellakin aihe, josta täytyisi puhua paljon jatkossakin. Aivan kuten monissa muissakin tapauksissa, niin me tarvitsemme standardimenettelyjä, yhteistä lähestymistapaa, täysimittaista yhteistyötä ja lopuksi, mutta ei suinkaan vähäisimpänä, tarvitsemme vähemmän byrokratiaa kaikilla tasoilla näin kohesiopolitiikasta puheen ollen. Kiitos. Colleagues. Haluaisiko joku muu esittää kysymyksen tässä vaiheessa? No. Ilmeisesti ei. Joten esitelmöitsijät voivat vastata, mutta ehkä minäkin voisin vielä esittää yhden huomion. Herra Trotz puhui yritysten tekemistä valituksista Minusta vaikuttaa, että nämä valitukset voitaisiin hoitaa jäsenvaltioiden tasolla. Puhutte monimutkaisuudesta ja ylisääntelystä. Kollega puhui ylisääntelystä, mutta puhuitte myös siitä, että ei ole sopivia varoja, joista yritykset voisivat kilpailla. Ja voitaisiin tietyllä alueella pistää ehkä varoja yhteen, mutta tietoja on ehkä liian vähän siitä, mitä varoja on käytettävissä, joten alueet ja jäsenvaltiot voisivat ehkä mainostaa enemmän, mitä varoja on käytettävissä. Oletteko sitä mieltä, että jäsenvaltiot ja alueet, jotka ovat vastuussa EU-rahoituksesta, tiedottavatko ne yrityksille e, tarpeeksi näiden varojen käyttämisestä? Tämä oli siis minun puoleltani kysymys ja voisitte ehkä näihin muihinkin huomioihin vastata. a w Polsce instytucją e, rządową, która odpowiedzialna jest. Puolassa meillä on hallitus toimielin itse asiassa infrastruktuuri- ja kehitysministeri, joka lähinnä vastaa näistä asioista ja tietysti myös elin, ja elinkeinoministeri myös osittain vastaa näistä varoista meillä on siis sellainen osasto, joka käsittelee hankkeelle annettua tukea. Tässä hankkeessa on kyse PK-yritysten edistämisestä. Tähän mennessä siis on Puolan hallinnossa tehty jo paljon, mutta parantamisen on tietysti edelleenkin. Minun niin usein puhuu siitä, että pitäisi vähentää hallinnollista taakkaa. Eli siis hallituksen ja hallintokoneiston sisäisesti pitäisi byrokratiaa vähentää. Ja pitäisi lisäksi tiedottaa paremmin ja antaa ihmisille käyttöön tietoja siitä, miten voi saada EU-rahoitusta. Tästä syystä meillä on tämä Business Center Club, tämä kansallinen kauppakamari ja muita järjestöjä ja tahoja. Toisaalta nämä tahot voivat auttaa yrityksiä saamaan niille parhaat ratkaisut EU-varojen käyttöön. Ja toisaalta sitten me voimme osoittaa hallitukselle ja parlamentille, miten EU-lainsäädäntöä Puolassa pannaan täytäntöön. Eli en nyt tässä yritä pidentää vastausta, mutta olen kyllä samaa mieltä puheenjohtajan kanssa tästä kohdasta. Kansallisella tasolla jäsenvaltioissa on vielä paljon työtä edessä, jotta voitaisiin yksinkertaistaa menettelyjä. Kansallisella tasolla kuitenkin EU-komissiokin voi auttaa, EU-rakenteet voivat olla tässä avuksi. Me emme tähän yksin pysty. Italios. Ehkä Rouva Vitalios haluaisi myös kommentoida. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Haluaisin kommentoida näitä julkisia hankintasopimuksia. Unkarissa ei toimita niin kuin puhuja sanoi. Kotimaiset yritykset melkein aina voittavat nämä tarjouskilpailut. Tilanne on sellainen, että hankkeisiin osallistuu vähemmän, ulkoma- äh, vähemmän unkarilaisia kuin ulkomaalaisia yrityksiä. Me suosimme ei vaan olemme laatimassa uutta lainsäädäntöä koskien julkisia hankintoja ja on suunniteltu, että se astuu voimaan marraskuussa. Uuden lainsäädännön myötä menettelystä tulee vielä avoimempi ja tarjouskilpailuihin tulee lisää avoimuutta. Ennen kuin lainsäädäntöä laaditaan, järjestämme kuulemismenettelyyn ja otamme huomioon myös komission kannan ja toivomme, että tämän uuden myö- menettelyn myötä yritykset voivat helpommin osallistua näihin kilpailuihin. Kiitoksia. Uh, if I may add to my colleague. Jos saan vielä lisätä muutaman sanan siihen, mitä kollega sanoi. Aivan kuten edustaja Van oikein sanoi, niin komissaari Kretsch, joka on vastuussa aluepolitiikasta, on hiljattu hiljattain perustanut korkean tason työryhmän, joka käsittelee lainsäädännön yksinkertaistamista. Ja asiantuntijaryhmä alkaa ihan piakkoin tehdä työtä tämän asian parissa. Ja teidän on syytä tietää, että ei tuloksia varmasti vielä tulee ähm, vasta vuonna 2019, Kyllä tämän ryhmän työn tulosta pitäisi olla nähtävissä jo varhaisemminkin tulevien vuosien mittaan. Toinen asia, joka täällä mainittiin ja joka todellakin on tärkeä kysymys ja jonka parissa monet äh, maksuviranomaiset taistelevat ja tämä liittyy siis äh, julkisia hankintoja koskeviin sääntöihin. Kuten tiedätte, niin nämä säännöt on perust, otettu käyttöön ö, globaalien sääntöjen perusteella, jo, joista on sovittu VTOn sopimuksissa, ja niitä sovelletaan globaalien kilpailujen ö, tasollakin, globaalien tarjouskilpailujen tasolla. Ja uskon, että unkarilainen kollegani voi Ähm, kertoa omista kokemuksistaan, eli siitä, että yritykset, jotka tulevat muualta kuin ähm, EU-sta, ovat osallistuneet Puolan äh, järjestämiin kilpailuihin, eikä ainoastaan Puolassa. Meillä on monia muitakin, ähm, muitakin yrityks- maita, joissa tällaisia kilpailuja on nähty, eli että EUn ulkopuoliset yritykset ovat kokeilleet onneaan, jos näin voidaan sanoa. Tämä on asia, joka on hyvin tiedossa myös tässäkin valiokunnassa. Eli kun me DASin yhteydessä puhumme virheasteista, niin julkisiin tarjouskilpailuihin liittyvät virheet ovat ehkä kaikkein tärkein tai merkittävin virheiden lähde kaikkien niiden virheiden joukossa, joita ylipäänsä havaitaan. Eli se tapa, jolla me olemme lähestyneet ongelmaa komissiossa, on se, että olemme investoineet kapasiteettiin jäsenvaltioissa niin, että siellä paremmin ymmärrettäisiin ja sovellettaisiin sääntöjä oikein. Ja saatatte tietääkin, että että yhdessä toimivaltaisen komission osaston kanssa, eli DG Region kanssa, me olemme investoineet kovasti siihen, että olemme selittäneet sääntöjä myös henkilöstölle. Tämä on erittäin tärkeä asia, jos me haluamme yksinkertaistamista ja vähemmän byrokratiaa. Ainahan on mahdollisuus keskustella tästä asiasta vielä enemmänkin, mutta muistetaan nyt kuitenkin se, että meidän ei pitäisi äm, ylen katsoa sitä asiaa, että julkinen tarjouskilpailu voi olla myös korruption ikään kuin takaovi, ja tämä asia täytyy ottaa vakavasti. Thank you. Uh, and... Kiitos. Haluaisiko joku muu kollega esittää kysymyksiä näille paneelin jäsenille? Ei ilmeisesti, joten tämän paneelikeskustelun voimme päättää tähän. Kiitos paljon näistä esitelmistä ja kysymysten vastaa, kysymyksiin vastaamisesta. Nyt voimme seuraavan paneelin siirtyä. Puheenjohtaja ei halua ryhtyä itse tähän hommaan nyt, vaikka olemme, öö, olemme niin hyvin aikataulussa. Nyt siis toinen pana, paneeli, eli Tutkija näkökulma. Täällä meillä Roderick Ackerman, Blumauer et Sons yrityksestä. Täällä PowerPoint-esitelmä on jo valmiina. Niin siinähän te olettekin ihan eturivissä. Joten otamme ensiksi teidän esitelmänne ja sitten voimme ottaa kysymyksiä jäseniltä. Kiitos paljon. Meitä pyydettiin tekemään toteuttamaan ajan tarkka tehtävä, nimittäin tehdä määrällinen analyysi olemassa olevista tiedoista, jotka liittyvät Genders Electronic Daily-tietoihin, eli TED-tietoihin, jäsenvaltioitaan vuosilta 2007-2014. Ja näette, että tämä esitelmä itse asiassa koskee vuosia 2012-2014. Syy tälle on se, että vaikka TED-tiedot ovat ladattavissa, mutta niitä kuitenkin sen jälkeen pitää käsitellä ja ohjelmoida, eikä tämän tutkimuksen puitteissa ollut mahdollista tehdä näin. Eli me käytimme tietoja, jotka oli jo prosessoitu sellaisen järjestön toimesta, jonka nimi on Open TED. He siis tarjoavat tietoja vuosilta 2012 vuoteen 2015 asti ja me käytimme siis kolmea täyttä vuotta, joka olivat mukana tässä tietokannassa. Itse tiedoista vielä muutama sananen. Tässä me näimme paljon epäjohdonmukaisuutta ja jopa anomalioita TD-tiedoissa ja olemme melko varmoja siitä, että tässä on kyse alkuperäisestä TED-tiedosta kyse eikä OpenTEDin prosessoinnista. Eli me tarkastelimme noin 114 000 urakkatietoa tältä ajalta 2012-2014 ja noin 6 000 näistä tiedostoista. Niissä ei ole määritelty urakoitsijan alkuperämaata ja se on tietysti vaikea, kun pitäisi analysoida rajat äh, julkisi, julkisia, julkisia hankinnoita. 4000 ei ole taas äh, urakan arvoa määritelty ja 5000 tuhannessa oli epäselvyyttä siitä, mikä olisi summa ollut. Eli meidän pitäisi noin 15, piti 15 000 äh, tietoa kohtaa jättää huomiotta. Ja lisäksi tässä oli sokoitusurakoita, jotka olivat tämän olennaisuusrajan ala- ja yläpuolella, sillä tietysti tämä raja, jonka yläpuolella on pakko raportoida tiedoista, se vaihtelee eri tekijöiden mukaan, eli ei ole kovin helppoa jätä pois sellaisia urakoita, jotka ovat tämän julkaisurajan alapuolella, mutta tietysti maiden välillä on huomattavia eroja sen suhteen, montako urakkaa on julkaistu TED-tietokannassa, vaikka olennaisuusraja ei ole täyttynyt. Tämä yksi sekä, joka ei vaikuttanut tutkimukseen niin paljon, oli se, että hankintaviranomaisten ja urakoitsijoiden nimiä ei johdonmukaisesti ole annettu. Eli jos analyysissa katsottaisiin sitä, mikä hankintaviranomainen on antanut minkäkin väärän urakoita yhdelle yksille, yksittäiselle yritykselle, se olisi kyllä vaikeaa, sillä nimet eivät ole johdonmukaisesti tallennettuja tähän järjestelmään. Nyt siirryn itse meidän analyysiimme. Joten me siis tunnistimme noin 114 000 tapausta, joissa urakka on annettu. Niiden, näiden kaikkien määrä oli 116 miljardia euroa yhteensä. Suurin osa tästä, näistä urakoista annettiin uusissa jäsenvaltioissa eli EU-13 jäsenvaltioissa. Me huomasimme, että noin 90 prosenttia urakoiden arvoista annettiin urakoitsijoille, jotka ovat samassa maassa kuin hankintaviranomainen. No analyysistä emme tiedä itse asiassa, miten paljon tästä rahasta loppujen lopuksi päätyy toiseen maahan esimerkiksi tytäryhtiön tai alihankkijan kautta tai tukkumyyjän kautta mutta on selvää, että EU 15 jäsenvaltioissa tämä taso on korkeampi muutamaa poikkausta lukuun ottamatta. Me katsomme näitä maita ja Alankomainen ja Ruotsin kohdalla oli kyse isoista rajat ylittävistä urakoista, jotka ovat saattaneet vaikuttaa näiden vuosien tietoihin. Eli noin 10 prosenttia tässä nä- näkemästänne summasta on rajat ylittävää julkista hankintaa. Yksi hyvin selkeä tieto tästä tuli esille, nimittäin uudet jäsenvaltiot antavat urakoita vanhoille jäsenvaltioille noin 78 kertaa enemmän kuin toisinpäin, eli vanhoista jäsenvaltioista annettiin urakoita uusille jäsenvaltioille paljon vähemmän. Kun nyt pysyttelemme näissä jä, äh, näissä samassa jäsenvaltioryhmissä, niin tässä kun puhun näistä toimittajista, niin en puhu pelkästään tavaran toimittajista, vaan puhun rahat ylittävistä urakoitsijoista. Tässä on kyse siis siitä, että 70 prosenttia kaikkien rajat ylittävien urakoiden tai julkisen hankintojen arvosta menee vanhoihin jäsenvaltioihin muut maat, siis ei-EU-maat ja liittymisvaltiot kattavat noin 18 prosenttia näistä rajat ylittävistä tapauksista. Eli top 10 urakoitsijamaata arvojen, arvon suhteen ovat Italia, Espanja, Saksa, Itävalta ja Tsekin tasavalta. Viisi ensimmäistä siis ja kuten mainitsin jo aikaisemmin, tässä on myös maita, jotka eivät ole EU-jäsenvaltioita, Etelä-Korea ja Sveitsi muun muassa, ja tässä oikealla näette myös Yhdysvallat. Mutta Italia, Espanja ja Espanja yhdessä kattavat todella suuren osan julkisista hankinnoista tai myönnetyistä urakoista yhdessä Saksan ja Sekin tasavallan kanssa. Yhdistynyt kuningaskunta on toiseksi suurin urakan saajamaa, mutta tämä ei päde kuitenkaan urakoiden kokonaisarvoon, eli se osoittaa, että yhdistyneessä kuningaskunnassa on kyse suuresta määrästä pieniä urakoita. Me analysoimme myös minkälaisista urakoista on kyse, on kyse siis urakkasopimusta, palveluista vai tarvikkeista. Ja suurimmassa osassa rajat ylittävästä julkista hankintaa on kyse rakennusurakoista, 64 prosenttia siis. Me emme kuitenkaan tiedä, kuinka suuri osa tästä rahasta menee joko takaisin tuohon maahan, jossa urakka on annettu, tai pysyy tuossa maassa. Tämä johtuu siitä, että voi olla alihankintoa Eli tä- tässä kohtaa voisin tehdä vielä lisäanalyysejä. Eli on oikeastaan liian yksinkertaista sanoa, että 64 prosenttia rahoista lähtee maan ulkopuolelle. Ja sitten CPV-nimikkäystä kategoriat. Niistä voidaan sanoa, että rakennustyöt ovat suurin kategoria ja liikennevälineet ja apuvälineet liikenteessä ovat toiseksi suurin kategoria. Ne kattavat siis suuren osan kaikista, kaikista näistä rajat ylittävistä urakoista. Niissä on kyse juuri näistä kahdesta kategoriasta. Kun katsotaan uusien jäsenvaltioiden antamia rajat ylittäviä urakoita, niin Puola, Romania ja Slovakia kattavat suurimman osan näistä varoista, jotka liittyvät rajat ylittäviin urakoihin. Puola on tässä suurin maa. Siellä on eniten yksittäisiä urakoita, joihin liittyy siis rajat ylittävyyttä. Ja sitten taas ne suurimmat maat, jotka hoitavat urakoita uusissa jäsenvaltioissa, ovat Italia, Espanja, Saksa, Tsekin tasavalta ja Itävalta. Ja tässä näemme myös muita kuin EU-maita, Etelä-Korea ja Sveitsi muun muassa. Tässä siis tarkastelemme näiden urakoiden yhteisarvoa. Ja sama pätee koko EU-hun, kun katsotaan urakoiden määrää, jotka ovat rajat ylittäviä. Saksa on tässä suurin maa. Se saa eniten urakoita. Siellä on siis eniten urakoitsijoita, jotka toimivat rajat ylittävissä urakoissa. Kun katsotaan nyt tarkemmin Puolaa, niin kuva on hyvin samantyyppinen kuin näissä aikaisemmissa, aikaisemmissa taulukoissakin, mutta tähän tulee nyt Japani uutena mukaan tämän top, 10 maaluetteloon, mutta muutoin kuva on kyllä hyvin samankaltainen. Eli se oikeastaan onkin yhteenveto meidän analyysistamme. Voisi vielä sanoa yhteenvedonomaisesti, että noin 90 prosenttia varoista, jotka on vuosina 2012-2014 annettu urakoissa. Ja itse asiassa unohdin mainita, että tässä on kyse varoista, joihin kuuluu myös EU-varoja. Eli 90 prosenttia näistä varoista annettiin urakoina urakoitsijoille, jotka olivat samaan maahan sijoittautuneita kuin hankintaviranomaiset itse. Se on yksi tärkeä tieto. Ja toinen on se, että kun on kyse rajat ylittävästä julkisista hankinnoista, niin vain uusista jäsenvaltioista annetaan urakoita vanhojen jäsenvaltion yrityksille paljon enemmän kuin toisinpäin. Meillä oli myös muutama suositus tästä meidän tutkimuksestamme oikeastaan kaksi pääsuositusta. Toinen liittyy tähän välilliseen ja välittömään rajat ylittävään julkiseen hankintaan. Sitä pitäisi tarkastella vielä tarkemmin. Eli pitäisi katsoa, miten suuri osa tästä rahasta, joka on annettu urakkana maasta, jää itse maahan ja miten sitten sellaisessa tapauksessa, että urakan on saanut ulkomaalainen yhtiö, miten suuri osa tästä rahasta jää silti omaan maahan? Ja nyt kun oletamme, että suuri osa tästä työstä hoidetaan alihankintana, niin ala, alihankkijat saattavat kuulua olla sijoittautuneita juuri samaan maahan kuin hankintaviranomainen itse. Osana analyysiä me huomasimme, että että EU toimi elinten antamat julkiset hankinnat, niistä 35 prosenttia menee belgialaisille yrityksille – Saattaa olla, että tässä on kyse välillisestä alihankinnasta, jota voitaisiin analysoida e, enemmän, mutta itse asiassa toimielinten julkiset hankinnat eivät ole osa meidän analyysiämme. Eli tässä ehto vetäisi siis minun puolestani. Kiitos, Akaman. En tiedä, kaikki kollegat ovat istuvat tuossa peräkkäin. Ja nyt teillä olisi kysymys, olisi mahdollisuus esittää kysymyksiä, jos haluatte. Ehkä minä voin esittää yhden kysymyksen. Um, you, you had a remit in terms of what you were... Niin, tämä liittyy siihen, mitä tutkitte. Ja kiinnostin mielelläni syitä siihen, miksi tietyt jäsenvaltiot myöntävät enemmän rajoja, rajat ylittäviä urakoita kuin jotkut muut. Ja Puola ehkä on ihan kärkimaiden joukossa näiden rajat ylittävien urakoiden myöntämisessä. Ähm, jotkut jäsenvaltiot ehkä tarkastelevat äh, hankintasääntöjä ja perustavat siihen sen, miksi äh, joidenkin maiden on vaikeampi osallistua näihin urakkakilpailuihin. Ähm, voisitteko vielä tästä puhua? Um, well, that's certainly something that we have... No, tämä on sellainen asia, jonka olemme kyllä yksilöineet kiintoisaksi kysymykseksi tässä tutkimusasiakirjassamme. Valitettavasti meillä ei ollut kauheasti aikaa perehtyä tähän asiaan. Tämän asian analysointi vei oikeastaan kaiken sen ajan, joka meillä oli käytössämme ennen tätä kuulemistilaisuutta. Olimme äh, hallinnon kanssa myös sitä mieltä, että meillä olisi ehkä mahdollisuus jatkaa tätä työtä vielä jonkin verran niin, että voisimme ottaa huomioon sen palautteen, jota tästä kertomuksesta saamme. No, olen kuitenkin yhtä mieltä siitä, että tämä on kiintoissa asiasta, kannattaneen vielä tarkastella. Minä mietin, että mitä tällä tiedolla nyt voimme tehdä ehkä voimme käyttää sitä ja osoittaa, että no onpa huonoa, että nämä varat menevät ulkomaille, mutta kun on kyse verkostoituneesta taloudesta, niin on normaalia, että rajojen yli tehdään hankintoja. E, nämä, entäs nämä suurimmat maat, jotka hoitavat urakoita uusissa jäsenvaltioissa, Italia on siinä sitten Espanja, Saksa ja Tsekin tasavalta. Talousarvion valvontavaliokunta oli Fyromissa eli Makedoniassa vierailulla ja siellä me totesimme, että Italia hoitaa siellä urakoita usein, Siellä Italiassa on suuri teollisuus maatalouskoneita, ja olisi mielenkiintoista tietää, että mitä tuotteita loppujen lopuksi toimitetaan. Eli olisi tärkeää tietää, mistä tarvikkeista esimerkiksi olisi kysymys. Tämä olisi ensimmäinen kysymys teille siis. Ja toiseksi on mielenkiintoista puolesta nähdä. Minä ajattelin, että ei pelkästään sopimusten vaan, vaan, tai urakoiden, vaan myös arvon kohdalla. Saksa olisi ensimmäisellä sijalla, mutta nyt siellä, tässä on Italia ja Kroatia esimerkiksi. Mitä me tiedämme näistä urakoista Puolassa? Olisi niistä tarkempaa tietoa? Kiitos. Um, yes, I... Mm niin, ihan nopea yleiskatsaus näihin taustalla oleviin, siis näiden tietojen perustana oleviin urakoihin. No, ne osoittavat, että ainakin ähm, Espanjassa ja Italiassa kyse oli nimenomaan äh, urakoista, työurakoista. Äh, no, tämä voin ihan hatusta tämän tiedon vetää, mutta voimme tarkastella tätä vielä enemmänkin tulevina viikkoina. No anteeksi nyt vaan, minun pitää nyt vielä kysyä uudelleen. Ähm, minun vanhempieni hoitavat puolalaiset naiset ja nämä kertovat aina, miten vaikeaa tilanne on Puolassa. Esimerkiksi näiden naisten lapsista kolme on siirtynyt Alankomaihin ja työllisyystilante on ilmeisesti hyvin vaikea, joten kyllä haluaisin tietää tarkempaa näistä urakkasopimuksista. Haluaisin vielä palata tähän Puolan kysymykseen. Puolalaista on hyvin liikkuvaa väestöä Euroopassa jo aikaisemmin, ennen kuin ra- tämä raja, rajat aukesivat, niin olivat hyvin liikkuvaisia. Nämä, ihmiset, nämä luvut ovat oikein mielenkiintoisia, mutta niitä ei ole eritelty vielä tarpeeksi. Voitaisinko siis sanoa, minkälaista liikkuvuutta on syntynyt ja minkälaista taloudellista lisäarvoa tällä liikkuvuudella on. Tämä on oikeastaan eri kysymys kuin mikä teillä oli tutkimuskysymyksenä, mutta Olisiko teillä tietoa siitä, tällä, tästä tietoa, joka, jotka saattaisivat olla meille hyödyllisiä? Kiitos. Um, well, in terms of the second point that you... Tästä toisesta asiasta, jonka otatte esille koski lisäarvoa, no se ehkä menee vähän pidemmälle kuin mitä voimme tehdä tämän tutkimuksen puitteissa, mutta varmasti voimme toimittaa teille lisää yksityiskohtia. En voi tästä suoralta kädeltä näitä tietoja antaa, mutta ne ovat kyllä olemassa ja voimme analysoida niitä eri tavalla ja voimme myös esimerkiksi, jos näemme erityisen kiinnostavaa arvoa jossakin tutkimuksessa, voimme katsoa, mihin se johtaa ja mitä sen alta löytyy. Kyllä me varmasti voimme toimittaa teille todellakin lisää yksityiskohtia. Esimerkiksi koskee sitä, mitä näiden italialaisten ja espanjalaisten sopimuslakien takana on tai jossakin muualla. Thank you, Mr. Ackerman, obviously. Kiitos, herra Ackerman. Teidän tekemänne tutkimus oli tietysti äh, soveltamisalalta tämä kysymys kentältään hyvin rajallinen, mutta jotkut näistä luvuista olisi ehkä äh, olisi hyvä saada vielä jälkeen, olisi, en tiedä maksetaanko teille siitä erikseen, mutta olisi hienoa, jos saisimme vielä nämä tarkemmat vastaukset. Se olisi hienoa. Ja nyt sitten lopuksi esittelijä herra Czarnetski. Hän saa loppupuheenvuoron. <clears throat> Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia esiintyjiä. Tämä oli oikein kiintoisa kuulemistilaisuus, jonka tänään järjestimme. Haluaisin todeta, että taloudessa on kyse muustakin kuin kauppataseesta. Siinä on kyse tunteesta ja psykologiasta. Olen nähnyt, kuinka vuonna 1997 UK konservatiivipuolue kärsi tämän vuosituhannen tai viime vuosituhannen pahimman tappionsa huolimatta siitä, että John Majorin hallitus oli saanut talousluvut eh, ihan huippuunsa. Tappio kuitenkin tuli, koska suuri yleisö, vaikka tiesikin nämä talous tulokset olivat sitä mieltä, että muutos oli tarpeen. No, meille on nyt esitetty lukuja, joiden myötä on haluttu vakuuttaa, että kaikki menee hienosti, ja liike-elämän edustajat Unkarissa ja Puolassa ovat väärässä. Heille on annettu rahaa. No en nyt halua tässä lukuja kiistää, koska Novakov, joka tässä jo lähti, oli aivan oikeassa sanoessaan, että usein nimenomaan vanhan EUn 15 jäsenvaltion EUn maat ovat olleet etulyöntiasemassa. Ne ovat perustaneet sisaryrityksiä tai tytäryrityksiä näihin uusiin jäsenvaltioihin, ovat yli, onnistuneet ylittämään hallinnollisia esteitä ja nimenomaan nämä tytäryritykset voittavat tarjouskilpailut ja paikalliset yritykset jäävät alakynteen. <clears throat> Tähän liittyy todellinen ongelma. On sellainen tunne, että EU-rahoituksen jakautuminen ei ole oikeudenmukaista. Puheenjohtaja on todennut, että kaikilla yrityksillä kaikista maista on yhtenäismarkkinoilla samat mahdollisuudet. No, onhan se niinkin. Mutta paikalliset yritykset vaan köyhemmissä EU-jäsenvaltioissa sanovat, että niille tulee sellainen tunne, että ihan pelikenttä ei ole ihan tasapuolinen eikä tilanne reilu. Kyllä tämä on syytä sanoa ääneen. Olemme tänään kuulleet, että minun maani vastaanottaa paljon rahoitusta. Mutta jos katsotaan lukuja per asukas, niin me olemme kyllä ihan listan alapäässä uusienkin jäsenvaltioiden joukossa, koska me olemme suuri maa. Meillä on 38 miljoonan väestö. joten Slova, Slovenian ja Viron ö, lisäksi, tai niitä lukunottamatta, niin kaikki muut saavat enemmän rahaa kuin me. Tämän päivän keskustelu oli kovin kiintoisa. George on synnynnäinen diplomaatti. Ja hän pukee sanansa diplomatian kieleen, diplomatian vaatteisiin, kun hän puhuu, mutta se mitä hän kertoi oli kovin kiintoisaa. Samoin se, mitä kuulimme Vitaliosilta Unkarista, se oli kiintoisaa. Ja myös Niislen puheenvuoro oli kiintoisa. Kyllä näitä asioita kannattaa tarkastella uudemman kerran ja tuen puheenjohtajaa siitä, että hän tuki tätä, tämän tilaisuuden järjestämistä, koska vaikeista asioista täytyy puhua. Ja kiitos teidän tukenne, näistä asioista on nyt puhuttu. Haluan siis kiittää teitä puheenjohtaja ja haluan kiittää kaikkia niitä, jotka ovat käyttäneet puheenvuoron tämän keskustelun aikana, joka mielestäni oli tarpeellinen. Uh, Haluaisin vain vielä kiittää myös esittelijää tästä loppupuheenvuorosta ja kiitos kaikille puhujille osallistumista tähän kuulemiseen. Ja kiitos, että vastasitte kysymyksiin. Yksi asia, jonka tämä vahvisti, on se, että tässä ei ole kyse pelkästään siitä, että kohesiorahastojen nettosaajat hyötyvät, ei vaan myös tuen antajat. Nettomaksajille ei tätä oikeastaan hyvin hyvin selitetä eikä yrityksille ja kansalaisille näissä maissa, sillä he, että hekin hyötyvät näistä, tästä rahoituksesta. Yksi esimerkki on yhdistynyt kuningaskunta. Kiitos tästä hyvästä keskustelusta. on harmi, että enemmän täällä ei ollut kollegoita paikalla, mutta kiitos kaikille osallistumisesta ja keskustelusta. we would like to wish you very nice holidays. Haluaisin toivottaa kaikille hyvää lomaa.